Verehrte Kolleginnen und Kollegen. Arvoisat äh, kollegat, äh, haluaisin äh, avata kokouksen ja tämän kuulemisen. Toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi ja erityisesti komission jäsenehdokkaan herra tohtori Borgin ja ihan nopeasti tästä menettelystä käsittelystä niin, että kaikki tietävät, että kuinka tämä tämänpäiväinen kolmetuntinen kuluu. Ensin tohtori Borch pitää 10, minuutu, 10 minuuttisen alustuksen ja sitten sen jälkeen meillä on 155 minuuttia aikaa kysymyksille. Ja se on jaettu seuraavalla tavalla. Kymmenen pitempää ja 16 lyhyttä kysymystä ympäristövaliokunnan jäseniltä. Ja siinä, väleis siinä välissä sitten eh, IMKO-valiokunta, joka saa seitsemän pitkää kysymystä ja kolme lyhykäistä ja kolmen minuutin puheenvuoro Malcolm Harbourille, joka on valiokunnan puheenjohtaja ja toivotan hänet myös tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteen. Ja kolmas valiokunta, joka osallistuu, on maatalousvaliokunta, joka saa viisi lyhyttä kysymystä, eli kaiken kaikkiaan 15 minuuttia pitkät kysymykset tapahtuu tällaisella ping-pong-menettelyllä. Yhden minuutin kysymys ja kaksi minuuttia ehdokkaalle vastaukseen. Sitten 45 sekuntia vielä lisäkysymykselle, mikäli kysyjä sellaisen haluaa esittää, ja sitten yksi minuutti vastaukselle. Lyhyissä kysymyksissä on kolmen minuutin kysymys ja kaksi 50 sekuntia kysymykselle ja kaksi minuuttia vastaukselle. Ja minun tehtäväni ja Malcolm Harbourin tehtävä tänään, joka on, tiedättekö te muuten, maailmanlaajuinen kohteliaisuuden päivä. Me huolehdimme siitä, että kaikki hoituu kohteliaasti ja että kaikki hoituu kunnolla. Sen vuoksi huolehdimme siitä, että tässä toimitaan reilulla ja oikeudenmukaisella tavalla. Ympäristövaliokunnalle ja myös muille. Tämä vaihto tapahtui hyvinkin äkkinäisesti ja haluaisin siihen vielä huomauttaa, että tämä vaihto, mitä tulee komission jäseneen ja tämän päiväinen kuuleminen, ne kaksi asiaa pitää pitää erillään. Meillä on tänään mahdollisuus esittää kysymyksiä ja toivon mukaan saamme sitten menestyksekkään kysymysvastauskierroksen. Me käynnistämme nyt tämän kuulemisen ja pyytäisin, että tohtori Borch saa puhua 10 minuuttia ja tehdä siis alku pitää alkupuheenvuoronsa. Pyytäisin kuitenkin vielä kaikilta en nyt ihan pilanpäiten tuosta kohteliaisuuden päivästä puhunut, mutta kohteliaisuus myös vaatisi, että kaikki istuvat paikoilleen ja että täällä salissa olisi rauhallisempaa, niin että tohtori Borg saa pitää alkupuheenvuoronsa. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman, for your... Kiitoksia puheenjohtaja myös teidän kohteliaista sanoistanne arvoisat jäsenet, parlamentin jäsenet, on suuri kunnia todella olla täällä tänään tässä rakennuksessa, tässä toimielimessä keskustelemassa parlamentin jäsenten kanssa nimitettynä komissaarina terveydestä ja kuluttajapolitiikasta. Tämä salkku edustaa minun sanojen mukaan Eurooppaa kentällä. Kutsuisin sitä myös ihmisten salkuksi, koska se kattaa käytännön arkipäivän kysymyksiä, jotka koskevat kuluttajia ja potilaita. Olen itse ollut parlamentin jäsen viimeisen 20 vuoden ajan ja kuulunut Maltan hallitukseen viimeisen 14 vuoden aikana. Minulla on erilaisia ministerin tehtäviä mukaan lukien Eurooppa-kysymykset. Jos minut nimitetään virkaan, teen parhaani käyttääkseni kokemustani mahdollisimman suureksi hyödyksi Euroopan kansalaisia ajatellen. Haluan suhteestani teidän kanssa yhteistyöhön perustuvan täydellisesti, ei vain johtuen parlamentin ratkaisevan tärkeästä roolista lainsäädännössä, mutta koska minä uskon, että näin on oikein toimia pyrin pitämään tämän kanavan auki ilman esteitä ja olemaan rehellinen ja suorapuheinen teidän kanssanne. En halua luvata teille mahdottomia, mutta sitoudun tekemään työtä saavuttaakseni niin paljon kuin mahdollista niissä kysymyksissä, joissa voidaan tuloksia saada aikaan. Tulen olemaan riippumaton, itsenäinen, objektiivinen, mutta ennen kaikkea eurooppalainen. Olen käyttänyt suurimman osan poliittista elämääni viimeisen 30 aikana pyrkien saamaan Maltan EU-jäseneksi. Minkä takia? Siksi, että minä uskon ja pidän tärkeinä eurooppalaisia arvoja. Minulla on kunnia saada tuki kahdelta puolueelta, jotka vain ovat edustettuna par- Maltan parlamentissa. Ja tämä jo, jos voin sanoa ajatellen Maltan perinteitä, on jo sinällään aikamoinen saavutus. Minun pyrkimykseni tällä virkakaudella on saada aikaan tuloksia potilaille ja kuluttajille eh, kolmessa tärkeässä kysymyksessä. Haluan varmistaa jatkuvuuden, saada palauttaa luottamusta ja haluan antaa täyden eh, sitoumukseni näille tehtäville, joita edessäni on noudatan täysin tämänhetkisen komission tekemiä sitoumuksia ja lupauksia kautensa alussa. Avainaloitteet vaihtoehtoisissa ja verkko riistonratkaisussa, terveysuhkissa, kliiniset kokeet ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki yhteispäätösmenettelyssä ja prosessissa, ja meidän pitää, pitää viedä tämä onnelliseen päätöksen saakka pyrkimyksenä täytyy olla se, että pyritään voittamaan suuren yleisön luottamus. On kyse sitten siitä, kuinka kuluttajapolitiikka voi vaikuttaa luottamuksen aikaansaamiseen sisämarkkinoilla tai pyritään saamaan aikaan luottamusta tieteelliseltä pohjalta liittyen politiikkaamme ja sen tekoon. Mitä tämä kaikki tarkoittaa eri politiikan alueilla? Terveyspolitiikan kohdalla tämähän minun ykkösprioriteetin tässä on nopeasti voida esittää kunnianhimoinen ehdotus tupakkatuotteista. Tupakan poltto on suurin syy ennenaikaisiin kuolemiin. 95 prosenttia kaikista tupakoitsijoista aloittaa tupakoitsemisen ennen 25 vuoden ikää ja 70 prosenttia alkaa jo ennen 18 vuoden ikää. Minä itse aloin poltin ensimmäisen tupakkani 16-vuotiaana. Tulen tekemään kunnianhimoisen ehdotuksen, että voidaan tarkistaa tupakkatuotedirektiiviä. Ehdotus, joka varmistaa, että sisämarkkinat toimivat niin, että tähän liittyy vahva terveyden suojelu, ehdotus, joka vastaa Euroopan kansalaisten odotuksia. Meillä on välineet käytössämme. Minä toivon, että voin luottaa teihin jotta autatte minua viemään tämän tehtävän loppuun. Toinen prioriteettikysymys on parantaa potilaiden tilannetta EU-ssa auttamalla jäsenvaltioita, kun ne pyrkivät sopeutumaan haasteisiin, jotka liittyvät nouseviin kroonisiin tauteihin, väestön ikääntymiseen tilanteessa, jossa julkista taloutta rajoitetaan vahvasti. Perusoikeuskirja takaa kaikille yhtäläisen oikeuden terveyden hoitoon. Minä tukisin jäsenvaltioita, kun ne pyrkivät parantamaan tehokkuutta terveys, terveysjärjestelmissään käyttäen hyväksi kaikkia välineitä, joita käytössä on. Minä kunnioitan täysin kansallista toimivaltuutta asiassa. Olen vakuuttunut kuitenkin siitä, että me voimme voittaa paljon, jos pyrimme oppimaan toisiltamme tekemään yhteistyötä ja kokoamme yhteen voimavaroja. Terveys on investointi, ei pelkästään menoerä. Mutta minä uskon, että se on sinällään jo arvo, eikä pelkästään jotakin lisää tai täydentävää muihin kysymyksiin. Puheenjohtaja, antakaa minun nyt lyhyesti jatkaa äidinkielellänne ainoalla se, se milläisellä kielellä Euroopan unionissa, maltan kielellä. kun ajatellaan kuluttajapolitiikkaa, haluaisin taata, että jos te äh, uskotte minun että minä todellakin pyrin suojelemaan kuluttajan etuja ja viemään eteenpäin näitä intressejä. Haluamme varmistaa, että lainsäädäntöpuitteet toteutuvat niin, että kuluttajan oikeuksista tulee realiteettia kautta sisämarkkinoiden näin, että kuluttajan edut näkyvät kaikessa poliittisessa toiminnassa EU:ssa. Sisämarkkinoiden täytyy saada aikaan hyödyllisiä tuloksia kuluttajille. Meidän Täytyy vahvistaa kuluttajan luottamusta sisämarkkinoilla ja tämä on avainasemassa, kun pyritään palauttamaan Euroopan unioni elpymisen tielle. Perushuoli kuluttajille on tietenkin turvallisuus. Ensi vuoden alkuun mennessä tulen yhdessä varapuheenjohtaja Tajanin kanssa esittämään paketin tuoteturvallisuudesta ja markkinaseurannasta. Näin voidaan yksinkertaista olemassa olevia sääntöjä ja voidaan parantaa markkinaseurantaa ja lain toteutumista. Paketti tulee ilmaissa, vaan sitä yksinkertaista seikkaa, että turvallisuus ei tarkoita sitä, että kilpailukyky tästä kärsisi. Päinvastoin turvallisuuteen voidaan investoida ja tätä kautta myös kilpailukyky hyötyy, kun EU voi säilyttää asemansa globaalina johtajana tuoteturvallisuus- ja palvelukysymyksissä. Toinen lainsäädäntöaloite, jonka minä, jos minä nyt vahvistan tähän virkaan, niin tulen esittämään ensi vuoden alussa yhdessä komission jäsen Barnien kanssa, on aloite, joka koskee pankkitilejä. Tarkomu- tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajat saavat tietoa avoimella tavalla ja voivat vaihtaa tehokkaasti tilejään muihin. Arvoisat parlamentin jäsenet, mitä tulee ruokaan, elintarvikkeisiin EU on saavuttanut paljon. Me voimme olla ylpeitä siitä, että meillä on yksi kaikkein korkeimmista elintarviketurvallisuuden tasosta koko maailmassa. Tämä perustuu erittäin korkeaan tieteelliseen tasoon. Tiede tulee ohjaamaan minua, kun teen vaikeita päätöksiä. Pitää tehokkaasti täytäntöönpanna olemassa olevia sääntöjä. Aina on kuitenkin tilaa parantamiselle. Tulen esittämään teille paket, ehdotuksen pakettiehdotuksen kasvien terveydestä, eläinten terveydestä, siemenistä, elintarvike- ja rehumenoista kaudella 2014-2020 aikana. Ensi vuoden alussa tämä tulee yksinkertaistamaan sääntöjä ja helpottamaan niiden tuloksellista täytäntöönpanoa. Ja meidän täytyy pystyä täyttämään aukko koskien kloonausta pyrin esittämään laillisen ehdotuksen toinen yhdessä uuselintarvikeetuksen kanssa ensi vuonna. Sitten vielä eläinten hyvinvoinnista. Eläinten hyvinvointi on tärkeä eurooppalainen arvo, jota tuen täysin. Itse perussopimuksetkin viittaavat eläimiin ja lainaan tuntevina olentoina. Minä tulen keskittymään siihen, että pyritään parantamaan huomattavasti eläinten tilaa soveltamalla paremmin ja va- varmistamalla, että olemassa oleva lainsäädäntö joukossa toteutuu. Jäsenvaltioiden toiminta saa aikaan tuloksen, niin kuin olemme nähneet äh, munivien kannojen tapauksessa. Minä tulen tehokkaasti pyrkimään tähän, mitä tulee äh, myös siihen, että kiellettäisiin Emakko Makko jos nyt nimitetään virkaan, tulen käyttämään paremmin olemassa olevia komission toimivaltuuksia, että varmistetaan se, että olemassa olevat säännöt toteutuvat käytännössä koskien eläinten kuljetuksia esimerkiksi puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, lopuksi taloudellisen kriisin aikoina yleensä pyritään vähentämään menoja kautta linjan Minulle tärkeää on kuitenkin varmistaa, että kun budjettileikkauksia tehdään, niin näin tehdään älykkäällä tavalla, ollen tietoisia tarpeesta suojella heikkoja ja haavoittuvaisia yhteiskunnassa. Euroopan ei pitäisi koskaan menettää sosiaalista kurssiaan. Terveys- ja kuluttajapolitiikka ovat sellaisia alueita, joilla toiminta EU-tasolla selkeästi vaikuttaa myönteisesti kuluttajiin ja potilaisiin. Jos ansaitsen teidän luottamuksenne, voin luvata teille, että tulen palvelemaan tarmokkaasti kykyjeni mukaan ja pyrin olemaan läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa, jotta voidaan vapauttaa kaikki potentiaali, joita näihin politiikan saroihin liittyy. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Dr. Kiitokset, tohtori Borch. Ja nyt sitten lähdemme tähän äh, koordinaattoreiden kyselykierrokselle. Ensin lyhyt kysymys äh, kollega Peter Liise, olkaa hyvä. Kiitokset. Äh, ilman mikrofonia. Vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenehdotas teidän puheenvuorostanne. Haluaisin hieman kysyä tarkemmin tästä tupakkatuotedirektiivistä. Tämä on kysymys, jota on siirretty eteenpäin useita kertoja komissiossa. Ja jossain vaiheessa kävi ilmi, että tämä koko direktiivi voisi kuolla No, minä todellakin arvostaisin sitä, että te ottaisitte sen nopeasti esiin ja kysyisinkin, että onko teillä aikataulua, voitteko te sanoa siitä jotain yksityiskohtaisempaa, onko teillä jotain sisällöllisiä painopisteitä ja jos te kaikin, vo- et tuletteko te tekemään kaikkenne niin, että tämä ei enää myöhästy edelleen. Kiitokset ja sitten vastaus, olkaa hyvä. I believe that... Me uskon, että tupakkadirektiivi ei ole kuollut. Se on ihan hengissä ja voi hyvin. Poliittisen urani aikana olen hyvin harvoin luvannut asioita, paitsi niitä, jotka pystyn ehdottomasti täyttämään, sillä nämä lupaukset aina palaavat takaisin kuin bumerangi. Voin luvata kuitenkin sen, että jos minut valitaan komissaariksi, ensimmäinen toimeni on sisäisesti konsultoida tupakkadirektiivin puitteissa ja saada myös ehdotus hyväksytyksi. Tammikuussa minä näitä päivämääriä päästäni keksi, vaan olen ne tarkistanut ja haluan todeta, että tässä yhteydessä puheenjohtaja Barroso itse on minua rohkaissut. Eli se, mitä sanon, on asia, joka voidaan hoitaa. On tärkeää, että jos näin tapahtuu, olette mukana auttamassa minua ja viemme tämän direktiivin näin täytäntöön tämän toimikauden aikana. Tietysti direktiivi vielä ei ole hyväksytty komissaarikollegiossa, mutta voin kertoa näkemyksistäni yleisesti ottaen ja siitä, mitä sen pitäisi sisältää. Ensinnäkin uskon, että tupakka tuotteiden pitäisi näyttää tupakkatuotteilta, niin ne tulisi siltä myöskin maistua. Tämä direktiivi pohjautuu artiklaan 114 sopimuksessa, joka takaa sisämarkkinoilla korkean tason terveyden suojan ihmisille. Ja luonnollisesti meidän tulisi suojata myös nuoria. Kaikki tilastot osoittavat, että suuri prosentuaalinen osuus niistä, jotka tupakoivat, tupakoivat ensimmäistä kertaa hyvin nuorena. Ja on myös tiettyjä suuntauksia. Naiset esimerkiksi tupakoivat enemmän kuin miehet. Siksi tähän ongelmaan pitää pureutua. Ei pelkästään niin, että tupakkatuotteista tehdään tupakkatuotteiden näköisiä, vaan myös niin, että nuoria suojellaan kampanjoiden avulla. Ja niin, ettei erotella tupakkatuotteita toisistaan, koska ne ovat kaikki yhtä haitallisia. Anteeksi puheenjohtaja. Seuraava kysymys Linda Mäkevän, ole hyvä. Side. You're looking for... Olen täällä toisella puolella teitä komission jäsenehdokas. Te puhuitte paljon siitä, että haluatte puolustaa eurooppalaisia arvoja ja erityisesti perusoikeuskirjaa. Haluaisin teidän vastaavan minulle, millä tavalla tämä on nähtävissä ajatellen niitä raportteja, joita olemme saaneet teidän poliittisesta tehtävistänne ja toimistanne Maltalla, ajatellen erityisesti naisten oikeuksia ja aborttioikeutta. Te haluatte sekä kiristää tätä lakia että kieltää abortin perustuslaissa ja samoin myös estää naisia matkustamasta ulkomaille hakemaan aborttia. Toisekseen kysymys ihmisten syrjimättömyydestä heidän seksuaalisen suuntautumisensa pohjalta. Olemme saaneet raportteja siitä, että te ja teidän puolueenne ei halua toimeenpanna EUn lainsäädäntöä liittyen vapaaseen liikkuvuuteen. Ja esimerkiksi ajatellen Maltan vuokramarkkinoita ja te sanoitte, että te haluatte suojella vain niitä, jotka ansaitsevat suojelua. Voitteko te hieman selvittää tätä, miten te tässä toimisitte? Kiitos. Koittakaa pitää kiinni näistä aikarajoista. Ja nyt kahden minuutin vastaus. Mr. Chairman. No kylläpäs on tiukat ehdot, hyvä puheenjohtaja. Aborttikysymyksestä tässä sopimus on hyvin selväsanainen. Se on jäsenvaltioiden päätettävissä, haluavatko ne sallia sen vai eivät. Eli eurooppalaisena komissaarina minä noudatan sopimuksia. Noudatan myös perusoikeuskirjaa. Kuten myöskin toissijaisuusperiaatetta, joka ei salli sitä, että komissio puuttuu itse näihin oikeuksiin. Mutta haluan selventää jotain. Koska minulla on tässä artikkeli. 14 vuotta sitten, kun minulle esitettiin selkeä sanaisesti kysymys siitä, pitäisikö sallia maalaisen raskan olevan naisen, joka halusi mennä Britanniaan saamaan abortiosaus on täysin laillista. Ja minulle esitettiin kysymykset Times of Malta-lehdessä 1998. Oletteko sitä mieltä, että hän tekee jotain juridisesti väärin, kun hän menee Maltan ulkopuolelle. Ja minä vastasin ja siteran itseäni, vain, vaikka olen julkisesti sanonut, että olen aborttia vastaan, olen sitä mieltä, että juridisesti katsoen tämä nainen ei ole tehnyt mitään väärää. Hän menee maahan, jossa on täysin laillista tehdä abortti. Maltalainsäädäntö tietysti rajoittuu vain Maltaan. Minua kritisoitiin tästä annettiin lausunto, jossa sanottiin, että vastaten tohtori Tonio Borgin kommentteihin eilen, niin hän sanoi, että oli aika outoa kuulla kristillisdemokraattisen puolueen jäsenen sanovan, ettei tämä nainen ollut juridisesti katsoen tehnyt mitään väärää. Halusin siis selventää tätä. No sitten seksuaalinen suuntautuminen. Tänä vuonna olen ollut mukana edesauttamassa lainsäädännön laatimista, jossa säädellään avioliiton ulkopuolisia suhteita, mukaan lukien saman sukupuolta kesken tapahtuvia avioliittoja. Ja sanktioiden lisäämistä silloin, kun rikokset kohdistuvat seksuaalisen orientaation puhdalla mm, henkilöön. Perusoikeuskirjan ensimmäinen osa on tässä se myöskin heijastumalta lainsäädännössä. Kiitos minun äänestyskäyttäytymiseni. How will you... Lisäkysymys. No, mitenkä tämä tulee vaikuttamaan kollegion päätöksiin esimerkiksi kantasoli tutkimuksesta tai eh, esimerkiksi naisten lisääntymisterveyteen kehitysmaissa? Please. One minute, please. Minuutti. Minä noudatan kaikkia ohjelmia, joita komissiossa on hyväksytty. Ja selvitän miksi. Siksi, että näissä nämä ohjelmat on jo päätetty. Meillä on komissiokollegion velvoite. Ja eri maissa on eri lainsäädäntöä. Ja ne tulisi hyväksyä sen juridisen kannan mukaan, jota tuossa suojataan. Riippumatta henkilökohtaisista näkemyksistä, ohjelmat on hyväksytty jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti. Muussa tapauksessa toissijaisuusperiaatetta vastaan rikottaisiin. Rikottaisi. Toissijaisuus merkitsee vain sitä, että jokainen maa, salliipa nyt sitten abortin vai, tai ei, voi, voi tehdä mitä se haluaa. Mutta kenenkään ei tulisi puuttua siihen päätöksiin, niihin päätöksiin, jotka on jo tehty. Niihin minäkään en puutu. koska minut hyväksytään Euroopan komission. En ole Maltan komissaari, vaan eurooppalainen komissaari. Ms. Davis, one minute, please. Chris Davis, yksi minuutti. Designate. Um, I don't doubt... Komissaari Erkos, en ollenkaan epäile kykyänne, mutta kyseenalaistan kyllä näkemyksenne. Malta saattaa olla sosiaalisesti konservatiivinen maa, mutta jopa senkin standardeilla teidän näkemyksenne tuntuvat olemaan hiukan ääripäästä. Te olette tehneet vähän jopa homovastaisia kommentteja parisuhteista, jotka ovat samaa sukupuolta pyritte heikentämään lainsäädäntöä tästä, enkä hyväksy näkemyksiänne munasolun luovutuksista ja spermaluovutuksista ja muista. Tietysti teillä on oikeus näkemyksiä, mutta tämä kuuleminen on täällä parlamentissa on vähän niin kuin tällainen vaalikampanja ja tietenkin sitten seurastaan tarkasti ehdokkaiden kannat. Ja miksi minun pitäisi äänestää tavallaan teitä eikä hylätä teitä ja pyytää uusi nimi Maltan pääministeri, joka paremmin olisi samalla kannalla kuin esimerkiksi minä itse? Two minutes. Äh, ehdokas Borge, kaksi minuuttia. No, valintahan on teidän tietysti. Minä olen täällä nähdäkseni. Millä tavalla voin selventää niitä asioita, joita olen sanonut? En koskaan ollut avioliiton ulkopuolisten suhteiden sääntelemisen puolella – vasta, sitä vastaan, anteeksi. Olen äänestänyt sen puolesta, että näitä suhteita, ovat sitten heteroseksuaalisia ja homoseksuaalisia, sanotaan niin, että se johtaa oikeudellisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Se on paljon parempi kuin jossain EU-jäsenvaltiossa. Jotkut jäsenvaltiothan eivät sääntele näitä suhteita ollenkaan. Kun tämä paperi, joka on jo parlamentin esityslistalla hyväksytään, merkitsee sitä, että se tarjoaa juridiset oikeudet ja velvollisuudet ja kumppanuussuhde voidaan rekisteröidä ja se voidaan suunnata heteroseksuaalille tai homoseksuaalille. Tämähän on suuri askel eteenpäin minun mielestäni. Se merkitsee myös sitä, että esimerkiksi vuokrasopimuksiin tällaiset henkilöt hyväksyttäisiin perheen jäsenenä. Se, mitä sanoin itse keskustelussa kolme vuotta sitten, että olisi epäoikeudenmukaista vuokrasopimuksissa hyväksyä aviot ulkopuoliset suhteet ilman, että meillä on sitä koskeva lainsäädäntö, että se tehtäisiin takautuvasti. Se olisi erittäin epäoikeudenmukaista vuokranantajaa kohtaan. Sitä minä kritisoin. Uudessa lainsäädännössä, vuokranantolainsäädännössä se ratkaistaan. En halua nyt tässä mennä yksityiskohtiin, koska se kuulostaa ehkä oudolta, mutta se oli ainoa kommentti, jonka esitin. Enkä koskaan ole tehnyt halvetavia mm, kommentteja, että meidän täytyisi esimerkiksi hyväksyä tai sietää homoseksuaaleja. En ole koskaan sanonut niin. kun äänestin sen puolesta, että sanktioita nostettaisiin silloin, kun rikokset kohdistuvat seksuaalisen suuntautumisen pohjalta johonkin henkilöön, niin eh, näin todellakin tein. Well, thank you for your response, but uh, clearly they... Kiitos teidän vastauksestani, mutta ajatellen näitä raportteja ja sitten miten tämä on itse asiassa konfliktissa siihen, mitä te olette sanoneet, niin eh, tässä oikeastaan voisin viitata Irlannin kansanäänestysvastaukseen. Eli jos et tiedä, äänestä ei. Eli eh, kieltää teidät ja hakea vaihtoehto. Eli kun tulee teidän salkkuunne, niin voimmeko olla varmoja siitä, että teidän sosiaaliset näkemyksenne eivät eh, lähde tulkitsemaan Euroopan lainsäädäntöä syrjivällä tavalla? Borg, yksi minuutti edustaja äh, äh, Davis, minä perustan kaiken äh, peruskirjalle, ihmisoikeuksille. Minä muistan, että me kävimme tästä suuren keskustelun meidän hallituksessamme samoin kuin muissakin maissa, että tulisiko tämä ratifioida. Ja minä kannastin, kannatin perusoikeuskirjan hyväksymistä, ei ainoastaan ihmisoikeusperinteitteni pohjalta. Minä esimerkiksi olin mukana poistamassa, poistamassa kuoleman tuomiota Maltalla ja olen ollut mukana ihmisoikeustyössä Maltalla. Minä yhä vielä luennoin ihmisoikeuksista Maltan yliopistolla, joten tämä on lähellä minua, min, sydäntäni. Tämä on asia, joka on minulle tärkeä. Artikla 21 on hyvin selvä. Siinä sanotaan, että kaikki syrjintä ei ainoastaan sukupuolen, vaan sukupuolisen suuntautumisenkin osalta on kielletty. Ja minä noudatan tätä ja tämä ohjaa minun työtäni eteenpäin. Perusoikeuskirja. Satu Hassi, yksi minuutti. Kiitoksia. Haluaisin jatkaa näistä aiheista, jotka edustajat McAvan ja Davis ottavat esiin. On raportoitu, että silloin kun te olette Maltan ulkoministeri. Malta on pyrkinyt estämään EUn tuen tärkeiselle YK-aloitteelle koskien naisten oikeuksia, kuten Kairon Forum-aloite. Haluaisin tietää, tukisitteko te EUn kehitysyhteistyön puitteissa sitä, että sukupuoleen liittyvät, tai sukupuolisen terveyteen ja lisääntymiseen liittyvät oikeudet ovat tärkeitä oikeuksia ja olette valmis kehittämään näitä kysymyksiä kokonaisuutena. Haluaisin kuulla teidän näkemyksiänne näistä asioista, esimerkiksi mitä olette mieltä hivin vastaisesta toiminnasta ja miten näette kokonaisuutena Euroopan kansalaisten terveyden I have been foreign minister for Olen ollut ulkoministeri neljä vuotta. En koskaan ole ollut mukana kehitystyöhön liittyvissä kysymyksissä, joten tätä täytyy kysyä kyseistä ministeriltä, mutta tietysti kehitys kuuluu sitten tähän salkkuun. Olen jo vastannut, että noudatan niitä päätöksiä, joita on tehty toissijaisuusperiaatteenkin nojalla. Kun puhutaan hivistä ja muista sairauksista, niin luen kiitos tänä päivänä se ei enää ole mikään kuolemantuomio niin kuin se oli aiemmin. Meidän pitäisi olla ylpeitä tehdystä saavutuksista ja hivin torjunnasta. Tässä asiassa minusta meidän tulisi keskittyä ennaltaehkäisyyn, diagnooseihin ja parannusmenetelmiin. Erityisesti tulisi poistaa se stigma, joka liittyy niihin henkilöihin, jotka kärsivät nykyaikaisesta tragediasta, jos sitä näin voisi nimittää. Jos minut valitaan, aion myös olla mukana tuossa konferenssissa, joka kohta järjestetään YKn toimissa, kun käsitellään AIDSia ja ihmisoikeuksia. Tässä on kysymys myös ihmisoikeuksista. Ja voin vakuuttaa teille edustaja Hassi, että minä toimin Euroopan komissaarina myös tässä suhteessa. See you again. Thank, Thank you. you. My group sees uh, this... Sorry. Oh, sorry. So, um, I would like to, uh, Haluaisin hieman selkeyttää tätä. Oletteko te samaa mieltä minun ja parlamentin enemmistön kanssa siitä, että homoseksuaalisten oikeuksien kunnioittaminen samoin kuin teini-ikäisten valistaminen seksuaalisista ja lisääntymiskysymyksistä ovat tärkeitä kysymyksiä, kun taistellaan HIV-aidsia vastaan, samoin kuin pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä kokonaisuudessaan. Mr. Borg. Yes, I and I believe that there are... Rovasi on varmasti vielä syrjintää kaikissa ja jotka ovat 21 artiklan vastaista toimintaa. Meidän pitäisi identifioida nämä ongelmat ja poistaa ne. Yksi uskoakseni on aika ilmeinen. Tämä tuli esille joidenkin jäsenten kanssa keskustelussa, kun kysyttiin henkilöltä, onko henkilö homoseksuaali vai hetero. Pitäisi pikemminkin kysyä, onko tästä riski käyttäytymistä riippumatta siitä, mikä on seksuaalinen suuntautuminen, koska minä voin olla aviossa ja silti voin käyttäytyä ri- riskitavalla. Tämä on vain tällainen ehkä pieni kysymys, mutta jo, ne, joita tämä asia koskee, saattaa olla erittäin merkittävä asia. Tämä on tällainen pieni esimerkki tavallaan syrjinnästä, jota löytyy aika monistakin jäsenvaltioista tälläkin hetkellä. Kudakis. Kiitoksia sitten Marina Jana Kudakis. My group sees this hearing Kiitoksia. Ryhmäni pitää tätä kuulemistilaisuutta pelkästään mahdollisuutena arvioida teidän tietojanne tältä alalta, johon salkuna kohdistuu. Haluaisin muistuttaa, että kansalliset terveyspolitiikka kuuluu pelkästään jäsenvaltioiden kompetenssiin. Kliinisten kokeiden direktiivi, joka, jota on kritisoitu hirvittävästi, on yksi osa tästä. Vaikka sillä on tietysti ihan ylvät tavoitteet, niin Vuodesta 2004 90 prosentilla on on äh, lisääntynyt tällaisten kokeiden määrä ja byrokratia vain on kasvussa. Mitä mieltä olet tästä uudesta sääntelykehyksestä? Ottaako se huomioon nämä kysymykset ja millä tavalla se vie eteenpäin niitä alueita, joissa huipputiedemiehet puhuvat? Clinical trials. Kliiniset kokeet ja direktiivi niistä, joka tällä hetkellä on keskustelun alla. Tätä ehdotin juuri sen takia, minkä otit äsken esille. Siis on, kliinisten kokeiden määrä on vähentynyt ja tämän takia komission täytyy puuttua asiaan tämän direktiivin myötä. Ei niin, että toimittaisiin vähemmän turvallisella päinvastoin, vähennettäisiin byrokratiaa ja pyrittäisiin saamaan mahdollisimman niin, monta, niin paljon lisää kokeita aikaan kuin mahdollista. Tässä on tärkeä turvallisuus ja siihen liittyvät parametrit, mutta myös henkilöiden tietoinen valinta, jotka osallistuvat kokeisiin. Ja lisäisin vielä sen, että jos katsotte tilastotietoja, suurin osa yrityksistä tai laitoksista, jossa tarvitaan kliinisiä koveita, ei kyse vain lääkeyrityksiä, vaan myös itse akateemista maailmaakin. Meidän pitäisi vähentää liiallista byrokratiaa, jotta kliinis kokeet ovat yleisempiä, voimme lisätä myös niiden määrää, mutta samalla noudattaen eettisiä periaatteita. Ja puhun näistä, koska tiettyä arvostelua on esitetty siitä, että nyt kun ei ole mitään pakollista eettistä testausta, jota direktiivi vaatisi. Tämä oli tulosta, on kerrottu päätöksestä noudattaa toisellisuusperiaatetta, koska tällä hetkellä jäsenvaltioissa on riittävästi kansallisia eettisiä komiteoita, jotka voivat tehdä tämän tehtävän itse. Ja haluttiin noudattaa toisuusperiaatetta siksi, eettiset kysymykset ja komiteat eivät saaneet äh, lakissa, ne eivät olleet siis äh, pakollisia tässä direktiivissä. Okay. Thank you. The proposed... Kiitoksia ehdotus vaatii, että jokaisen jäsenvaltion täytyy ottaa käyttöön kansallisia mekanismeja, joiden avulla autetaan muita kuin kaupallisia sponsoreita noudattamaan kliinisten kokeiden vaatimuksia. Millä tavalla tämä mielestäni toimii? Kuka asian rahoittaa ja kuka kantaa kustannukset? Emmehän halua, että jäsenvaltiot joutuvat asian maksamaan. Mikä on teidän näkemyksenne? The entire purpose is to cut red tape, not... Koituksena on siis vähentää byrokratiaa eikä lisätä sitä. Tuon komission aikomus on tehdä näissä toimielimissä, jotka mainittiin, tai siis että niin, niin on helpompi hyväksyä kliinisiä kokeita itse. Ja mitä tulee kansallisiin identifikaatiotahoihin, ne ovat mukana tässä direktiivissä, jotta voidaan auttaa tässä prosessissa, joten en näe minkälaisia ongelmia tähän liittyvät, että tästä pitää puhua vielä enemmän siinä vaiheessa, kun ollaan lainsäädäntövaiheessa. Ja tässä vaiheessa se nyt jo on, mutta olen varma, että ristiriidat ja ongelmat, joita tällä hetkellä on olemassa, kyllä sitä siljävät. Ja minä komission jäsenenä haluan toimia tässä välittäjänä, jos jotakin ongelmia lainsäädännön hyväksymisessä on. Ja mielestäni meidän kyllä tämä pitää hyväksyä vielä tällä kaudella. Tehän tiedätte, että tätä ehdotettiin 2000 12. heinäkuussa työ vielä jatkuu. Ja tämä on todellakin keskeneräistä työtä ja toivottavasti saavutetaan päätös asiasta tällä kaudella. mä clash. Kiitos. Haluaisin selkeyttää tässä nyt ihan menettelytavalta seuraavalle kysyjälle. En tiedä, oliko hän juuri läsnä. Eli siis tässä esitetään kysymys ja sen jälkeen kysyjä, mikäli ei ole saanut kunnollista vastausta, voi esittää lisäkysymyksen. Eli ei ole mahdollista esittää uutta kysymystä, joten pyytäisin, että te kunnioittaisitte tätä. Seuraavaksi Kartika Liotard. Kiitoksia, istun täällä Haloo. jos teistä tulee kansanterveydestä vastaava komissaari, niin teillä on myös erittäin tärkeä rooli terveydenhoidossa Euroopassa. Ette varmaan ole viettänyt huomaamatta, että sekä terveydenhoitopuolella on äh, heteroiden ja homojen, naisten ja miesten ja maahanmuuttajien ja alkuperäisasukkaiden välillä täysin tasa-arvo. Ja tätä tasa-arvoa pitää viedä aktiivisesti eteenpäin. Teidän täytyy näin ollen myös puolustaa naisten terveydellisiä oikeuksia. Me olemme tästä puhuneet, mutta myös tieteellisistä tutkimuksista käy ilmi, että siellä missä abortti ei ole säännelty, on erittäin suuria terveysvaaroja naisille. Ja puhutte täällä, että toimitte eurooppalaisena komissaarina, mutta haluaisin tietää, millä tavalla puolustatte terveydenhoitoa EU-ssa. Aiotteko sitten myös omassa jäsenvaltiossanne puolustaa sitä, että naiset eivät joutuisi altistumaan tällaisille terveysvaaroille? Ja miten se voitte yhdistää toimintaanne eurooppalaisena komissaarina? Olkaa ystävällisiä, pitäkää kiinni tästä yhdestä minuutista. Ja herra Borsch, olkaa hyvä. On the health inequalities. Mitä tulee epätasa-arvoihin terveydessä, minä uskon, että meillä pitäisi olla tässä kohesiopolitiikkaa ihan samalla tavalla kuin meillä on kohesiopolitiikkaa talousasioissa. Meidän täytyy todellakin miettiä kohesiopolitiikkaa terveyden epätasapainolle. Jos tarkastelee tilastoita, on hyvin selvää, että on epätasa-arvoa hyvin monissa tärkeissä terveyskysymyksissä. Ja tämä on siis nyt vain Euroopan unioni näitä on esimerkiksi epätasa-arvoa, äitien kuolemien, vauvojen kuolemien, elinikäodotteen suunnalla. Minun maani sattuu nyt olemaan ensimmäinen, mitä tulee terveen eliniän odotteeseen. Mutta jos katsotaan koko tätä karttaa, epätasa-arvon karttaa, niin se ei nyt ole ihan välttämättä häpeällistä, mutta joka tapauksessa se herättää huolen aiheuta, koska aina kun on kysymys epätasa-arvosta, niin silloin on nämä heikommat ryhmät, lapset, naiset, ikääntyneet, jotka kärsivät eniten mitä tulee tähän kysymykseen ja toiseen osaan, viittaa siihen, mitä olen jo sanonut. Tämä on jäsenvaltioiden päätettävissä oleva asia. Komissio ei saa sekaantua näihin päätöksiin, vaikkakin haluaisi, niin ei voi. Ja meidän täytyy noudattaa perustamissopimuksia ja artikla sopimus 168 sitoo minua ja on hyvin selvää, että terveyspalveluiden tuottaminen on jäsenvaltioiden käsissä minun täytyy noudattaa näitä lakeja komission jäsenenä. Mutta niissä maissa, joissa käytänteet ovat laillisia, niin jatketaan siellä olemassa olevia ongelmia. Mikäli ne eivät ole sallittuja, jätetään jäsenvaltioille oikeus päättää asiasta perustamissopimusten mukaisesti. Lisäkysymys. Ja, ik zou toch heel graag van... Niin haluaisin kuulla Tuletteko te toimimaan aktiivisesti omassa jäsenvaltiossanne ja stimuloisitte näitä asioita? Haluaisin mielelläni tietää, tuletteko tekö myös äh, sukupuolitautien, AIDSien ja äh, epätoivottujen äh, raskauksien suhteessa edistämään kondomien käyttöä? Herra Borsch. Sie hat das Recht, sie hat das Hänellä oli oikeus lisäkysymykseen. Näinhän nyt tapahtui. Ja kysymys. Kysymykseen odotamme nyt vastausta. Pyytäisin, että kollegat noudattaisivat sitä sääntöä, jonka olemme itse itsellemme asettaneet, mutta myös pitämään kiinni puheajoista, koska muuten viimeisellä kysymyskierroksella kollegoilla oli aikaa esittää kysymyksiä. Komission jäsen, olkaa hyvä. Tänään on siis kansainvälinen kohtalaisuuden päivä, siksi kohtalasti vastaan, että en tunne sellaista tapausta Maltalta, missä ehkäisystä eikä se olisi kielletty. Joten käykää nyt toki vierailulla paikan päällä itse näkisitte silloin, että me emme mitenkään kampanjoi ehkäisyvältä vastaan. Muistan niin että oli sellainen osavaltio USAssa, Connecticut, jossa kiellettiin ehkäisy, mutta Malta ei ole koskaan näin tehnyt kuka tahansa voi ihan vapaasti itse päättää, yksilö päättää. Tässä on tosin täysin perusoikeuksia vastaan, mutta myös Maltan peruslakia vastaan toimittaa, siksi tämä on niin tärkeä. Tämä on tällainen väärinkäsitys. Malta on osa EUta. Tietysti, tietysti on omat perinteensä, enkä minä ole täällä isänmaallista puolustamassa omaa maatani, mutta mutta kun tiettyjä rajalinjoja ylitetään, niin silloin minun kyllä täytyy reagoida. Sitten muut kysymykset liittyen aborttiin ja muihin kysymyksiin. Kuten te tiedätte, komissio on aina vastannut samalla tavalla. Siis nämä ovat asioita, jotka, joista päätetään yksin omaisesti jäsenvaltioissa, kun vastataan kysymyksiin, niiden kysymyksiin jotka haluavat vapauttaa tätä toimintaa ja taas jotka haluavat rajoittaa toimintaa. Tämä on standardivastaus ja tämä tulee olemaan jatkossakin standardivastaus. Scotta. One. Sitten edustaja Scotta. Grazie Presidente. La lobby dell'industria... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Jos halutaan säästää byrokratiassa, useita miljoonia, niin on pyydetty komissiolta ehdotusta vapaaehtoismerkintöjen poistamiseksi naudanlihasta ja se otettiin vuonna 2000 käyttöön BSC-hälyn aikana ja niiden avulla tarjotaan erityistä tietoa. Sen lisäksi, että kiinnitämme täysin huomiota ympäristön ja eläinten hyvinvointiin, niin haluamme myös suojata eläinten hyvinvointia ja kuluttajien hyvinvointia. Eurooppalaiset karjankasvattajat kasvattajat eivät halua tätä vapaaehtoismerkintöjen poistoa, mikä avaisi oven ei-sertifioidulle tiedolle merkinnöissä. Ne olisi vaikea tarkistaa viranomaisten toimesta, varsinkin jos liha tulee maahan kolmansista maista. Se myöskin väärentäisi vapaa kauppaa ja heikentäisi laatua. Miten käsittelisitte tätä lainsäädäntöä ja miten auttaisitte karjan kasvattajia ja kuluttajia? Herra Borgo, On the question of voluntary labeling, I... Vapaaehtoisista merkinnöistä. Olen sanonut sellaista tietoa, että sen kieltäminen, poistaminen tarkoittaa sitä, etteikö voisi merkitä vapaaehtoisesti mutta merkinnän ei pidä johtaa harhaan. Tämä on sellainen asia, joka on äärimmäisen tärkeä, koska loppujen lopuksihan tieto, jota jaamme etikettien merkintöjen kautta, on järkevää vain, jos se on totuuteen perustavaa eikä harhaanjohtavaa, eikä merkintöjä käytetä muihin kuin tähän tarkoituksen, johon se on tarkoittu. Voin vakuuttaa siis kysyjälle, että huolimatta siitä, että on poistettu mainitsemanne sääntö, merkinnät edelleenkin ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia, näin voidaan tehdä, jos noudatetaan sääntöjä, joita jo nyt on olemassa, jotta ei koskien sitä, että ei saa johtaa kuluttajia harhaan. Mutta kun puhutaan sisämarkkinoista, ja e- elintarvikkeista ja muista tuotteista, niin silloin pitää aina pitää mielessä se, että 500 miljoonan sisämarkkinat antavat meille raskaamman vastuun suojella kuluttajia, koska kaupan esteitä ei ole. Tämä on vähän niin kuin Schengen-alue. Kerran kun on sisällä, niin sitten voi vapaasti vaeltaa koko alueen alueella. Ja meidän pitää myös aina muistaa, että sisämarkkinat luotiin kuluttajia varten, eikä kuluttajan pidä palvella sisämarkkinoita. Damit haben wir die erste Runde. Kiitos. sen olemme päättäneet ensimmäisen kierroksen ja nyt siirrymme toiseen kierrokseen. Yhdeksän ympäristövaliokunnan kysymystä ja nämä ovat nämä lyhyet kysymykset. Eli 50 sekuntia kysymykseen ja sitten kahden minuutin vastaus. Ja pyydän, pyydän todellakin, että pitäisitte kiinni puheajasta, koska muuten öö, muut kollegat eivät saa mahdollisuutta esittää kysymyksiä. Ensin François Crostet, olkaa hyvä, 50 sekuntia. Monsieur Borg. Ähm, Kiitoksia herra Borg. Kysymykseni koskee vireillä olevaa kysymyksiä, jotka liittyvät tulevaan salkuun on kolmas terveysohjelma kaudella 14.20 ensimmäisen käsittelyn sopimus parlamentin neuvoston välillä. Sitä ei hyväksytä parlamentissa kuin silloin, Alors, quelle est votre position? Mikä teidän kantanne on ennen ylimääräistä neuvostokousta? Mehän tiedämme, että budjettineuvottelut ovat varsin vaikealla vaikeassa tilanteessa, voimmeko luottaa teidän valppautenne tahtoon niin siinä, siinä mielessä sovelletaan kunnolla palveludirektiiviä koskien räätylyttäviä terveyspalveluita, joiden täytäntöönpano pitää varmistaa vuoden 2013 loppuun mennessä. Kiitokset. Ja sitten herra Bosch. Yes, this is my, my aim. Niin, kyllä tämä on minun tavoitteeni. Jos kysytte minulta, edustaja Grostet, niin olisi halunnut enemmän rahaa tähän terveysohjelmaan. Meillä taitaa olla noin 64 miljoonaa, 500 miljoonaa kuluttaja kohti, 2 euroa per nuppi. suurempi teipä, paljoakaan. Mutta me elämme aikoja, jotka nyt on käsillä. Ja siitä syystä meidän täytyy luonnostella ohjelmamme ja tehdä ohjelmamme aloitteemme tämän ohjelman rahoituksen puitteissa. Tiedän, että trilogi on käynnissä tässä suhteessa. Minä olisin kovin lähellä parlamentin toiveita tässä suhteessa. Ei pelkästään siitä syystä, että niin on mukava tehdä, vaan siitä syystä, että mielestäni on oikein tehdä niin, koska te heijastelette sitä, mitä mieltä ihmiset ovat. Te olette se Euroopan unionin demokraattinen käsivarsi. Minä taas kuulun järjestelmään, jossa jos haluaa olla ministeri, niin täytyy olla myös parlamentarikko. Mutta teidät kaikki on valittu maidenne kansalaisten toimesta. Ja tiedätte, mitkä huippuprioriteetit ovat terveysohjelmissa. Voin tietysti keskustella niistä enemmän. Mihin suuntaan meidän pitäisi mennä terveydenhoitojärjestelmien kestävyys ja sitten epätasarvo niissä, mutta myös kroonisten tautien ehkäisy. Sen pitäisi kohdistua niihin riskitekijöihin, jotka liittyvät näihin sairauksiin. Ravinto, alkoholi, tupakointi esimerkiksi. Näin ei torjuttaisi vain yhtä sairautta, vaan useita. Jos minut hyväksytään virkaan, niin minulla on tietysti paljon aikaa keskustella asiasta teidän kanssanne, mutta myös muiden kanssa, kun tätä tietä raivataan eteenpäin. Kiitokset. Edith Estrella, 50 sekuntia. Vark, as suas convicções pessoais sobre os direitos das mulheres e Kiitos. Teidän henkilökohtainen näkemyksenne naisten oikeuksista ja abortista ovat tunnettuja. Tässä kuulemisessa te tavallaan suojauduitte lähipäätösperiaatteen taakse, jotta teidän ei tarvitse antaa vastausta tällaisiin ikäviin kysymyksiin. Miten sitten teidän riippumattomuutenne ja puolueettomuutenne, ei ainoastaan terveyskomission jäsenenä, vaan komission kollegion jäsenenä. Tämä on erityisen tärkeää, kun päätökset päätöksiä tehdään naisten lisääntymisoikeuksista, ei ainoastaan eurooppalaisten naisten, vaan kehitysmaiden naisten oikeuksista? Se me haluamme tietää ja me haluamme tähän selkeän vastauksen. Kiitos. Herra Borsch. It is true I am a lawyer, but... Uh... On totta, että olen juristi. Mutta ei minä sen asian taakse pakene. Meidän täytyy soveltaa sopimuksia, pidänpä siitä tai en, se on toinen asia. Meidän täytyy soveltaa niitä sopimuksia. So- sopimukset ovat selkeä sanaisesti ottavat kantaa näihin asioihin, jotka mainitsitte. Olen vastannut erittäin rehellisellä tavalla. En minä ole tullut tänne sitä varten, että luopuisin henkilökohtaisista näkemyksistä, niin se olisi tekopyhää ja läpinäkyvää. What I certainly promise is to abide by my own. Aion kuitenkin noudattaa virkani esittämiä vaatimuksia. Olen eurooppalainen komissaari, jota kollegiaalisuus sitoo. Luojan kiitos. Muuten tapauksessa meillä olisi 27 eri komissiota. Aion noudattaa toissijaisuussääntöä. Ei se merkitse sitä, että suojellaan niitä, jotka eivät ole seuranneet jäsenvaltioiden enemmistön kantoja. Toisinpäin. Komissio ei voi puuttua ohjelmiin, jotka liittyvät juridisen tilanteeseen maissa, joissa, aivan kuten jäsenvaltioiden enemmistössä, on tiettyjä käytäntöjä. En aio puuttua tähän, koska en halua, eikä minulla ole oikeutta tehdä sitä. Ja rikkoisin sopimuksia, jos näin tekisin. Eikä ole mitään toimivaltuuksia tehdä näin. En minä tässä pakene minkään asian taakse, vaan sitä vain sitä, mitä sopimuksessa itsestään sanotaan. Minä aion olla eurooppalainen komissaari, poliittisessa elämässäni, joka on yli 30 vuotta pitkiä, olen aina taistellut sitä sen puolesta, että Malta liittyisi Euroopan unioniin. Miksi? Siksi, että se saisi rahaa sosiaalirahastosta ja koisarahastosta ei pelkästään siksi, vaan Euroopan unionin arvojen vuoksi. Kun maa on äärialueella, sen intresseissä on yhä enemmän se, että se ankkuroituu kohti keskiötä ja keskiöllä tarkoitan poliittista keskiötä. Eurooppalaisten arvojen säilyttäminen, jotka ovat meille tärkeitä, koska ne ovat osa meitäkin. EU:n liittyminen ja Maltan ankkuroiminen kerta kaikkiaan eurooppalaisiin arvoihin. Kiitos. Haluaisin vedota vieraisiin, jotka istuvat tuolla viimeisellä riveillä. Tämä ei ole mikään jalkapallokenttä eikä rockkonsertti, vaan tämä on kuuleminen. Ja sen vuoksi suosion osoitukset puolesta tai vastaan jättäkää ne eh, edustajille, ei vieraille. Joten eh, koittakaapa eh, toimia sääntöjen mukaisesti niin, että tämä kuuleminen voidaan toteuttaa kohtelijalla tavalla. Sitten seuraavaksi kollega Alus Peterle. Gospod kandidaat, eh, eh, postavil vam bom vprašanje, ki... Arvoisa komission jäsen ehdokas, haluaisin esittää kysymyksen, joka kuuluu toimivaltuuteen. Me tiedämme, että syöpä ja siihen liittyvä dynamiikka on paljon nopeampaa kuin kykymme vastata näihin ongelmiin. Miten me voimme parantaa syövän vastaista toimintaa Euroopassa ja mitä te aiotte tehdä parantaaksenne täy- ennaltaehkäisevää toimintaa oli mukava kuulla pyrkimyksestänne ja oli hyvä, että haluatte puuttua elintarviketurvallisuuteen ja teille tärkeintä on turvallisuus ja se ei kilpailukyky. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten herra Borsch, olkaa hyvä. Is there any family in the European Union? Onko Euroopan unionissa perhettä, johon ei ole vaikuttanut se, että joku sairastaa syöpää? Meillä kaikilla on joku perheen jäsen tai sukulainen, joka on joutunut kärsimään tästä taudista. Ja luonnollisestikin ensimmäinen asia pitäisi olla se, että ei käsitä tuota sairautta silloin, kun se on löydetty, vaan että yritettäisiin estää se. Ja mehän tiedämme, että on paljon erilaisia syöpälajeja, jotka voidaan ennaltaehkäistä. Jos katsotaan kansallisten terveysjärjestelmien budjetteja, niin nähdään, että kolme prosenttia kaikista julkisista rahoista menee ennaltaehkäisyyn ja 97 prosenttia parantamiseen. Vaikeapa sitä on muuttaa, mutta kyllä meidän täytyy näitä lukuja pyrkiä parantamaan. Ja se erityinen tauti, jonka mainitsitte, kaikkein tärkein ohjelma. On öö, syöpätutkimuksiin osallistuminen. Jos siterasin sen, minkä tunnen parhaiten omassa maassa, niin rintasyöpätutkimukset ovat pelastaneet useiden hengen kunhan se vaan hoidetaan organisoidulla tavalla ja voidaan auttaa jäsenvaltioita tässä suhteessa. Myös yleistä asioita, jotka mainitsin aiemmin. Kroonisten sairauksien torjuminen, sydänsairaudet, syöpä, nämähän ovat kaksi suurinta kuolemanaiheuttajaa Euroopan unionissa. Otetaan esille ravinto, alkoholi, tupakka, ja rohkaista liikkumaan. Ja meillä on tiettyjä tavoitteita, eipä niihin ole helppo päästä, mutta tavoitteita on, jotka voidaan asettaa, jotta voitaisiin vähentää syövän esiintyvyyttä. Kiitoksia. Ja seuraava puheenjohtaja Panjou. Euh, olette herra Bors usein sanonut, että te olisitte sellainen komissionissa, joka suoraan avoimesti su- rehellisesti puhuisi. Kysynyt asiasta, joka mielestäni vaatii juuri avoimuutta ja vieläkin tärkeämpää, enemmän avoimuutta, koska eurooppalaisten turvallisuus kärsii eturistiriidassa tällä hetkellä. Tämä liittyy raporttiin, joka, jonka tietääkseni tuomioistuin on julkaissut jäävyyskysymyksestä kahden toimielimen välillä. Tämä kuuluu teidän alaisuuteen, jos teiltä tulee komissaaria. Tässä arvoisa todeta, kertomuksessa todetaan, että niin mikään laitos, joka oli tarkistettu, ei hoitanut näitä jäävyyskysymyksiä asianmukaisella tavalla. Miten siis aiotte syvällisesti uudistaa eurooppalaisten toimistojen toimintaa, jotta ne toimisivat tuomioistuimen kertomuksen suostuksen mukaista kahdessa konkreettisessa kysymyksessä, kun uudellaan arvioidaan riskejä, jotka liittyy bisfenoli A, mutta myös miten arvioidaan aspartaamin liittyvät riskit. Viittaan siihen, mitä Petr, Petelle kysyi tästä asiasta. Komissari. Kiitoksia tästä kysymyksestä, koska mielestäni se pitää ehdottomasti asettaa etusijalle. Siksi, että terveyskysymyksissä meillä on kaksi erittäin tärkeää riippumatonta virastoa. EFSA ja Parma ja EMEA Lontoossa. Olen täysin tietoinen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, jossa käsitellään useita riippumattomia virastoja. Ja tuossa kertomuksessa löydetään virheitä kaikista. Ehkäpä lohdutuspalkintona Samkolle voidaan sanoa, että EMEA ja EFSA olivat ne, joissa oli vähiten virheitä, mutta ei se nyt mikään lohdutus sinänsä ole. Ja minä aion noudattaa tuon kertomuksen suosituksia. Erityisesti siitä syystä, että nämä ovat riippumattomia ja ne vaikuttavat riippumattomilta. Usein tämä vaikutelma on yhtä tärkeä kuin todellisuus. Samalla älkäämme kuitenkaan halveksiko näitä instituutioita, ne ovat tärkeitä, se ei ole meidän intressissämme. Heti kun EFSAsta tulee suosittu, sitten olen todella huolissani, koska Joko sitä kritisoidaan siitä, että se on liian tiukka, tai sitten suhtautuu liian löyhästi eri vaatimuksiin. Todellisuus on jossain siitä väliltä. Eli aion ottaa käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla varmistaudutaan siitä, että varsinkin äh, työllisyysjälkeisissä toimissa otetaan huomioon. Mutta Minun vastuullani on myös se, että luodaan yhteisiä säännöksiä ristiriitakysymyksissä kaikille virastoille, ei vain yhdelle. Tietysti jokaisella on omat ominaispiirteensä, mutta me tarvitsemme myös yhteisiä sääntöjä. Mutta ei tämä pelkästään minusta tietysti riipu. Tämä on vain henkilökohtainen näkemykseni. Sofie Okuni seuraavana. Sofi, Forgotten Asparta. Sorry, we have... Sofi Okuni, 15 seconds. Merci, uh, monsieur. Kiitoksia komissaari Erkos. Tervetuloa myös Euroopan parlamentin kaksi kysymystä teille. Ensinnä olen aivan erityisesti tässä valiokunnassa tekemisissä elintarvikkeen ravintokysymysten kanssa, mitä tulee esimerkiksi noudalihan merkintöihin. on tässä esitte- asiassa esittelijänä Haluaisin tietää, miten millainen kanta teillä on eläinten kloonauksesta, jotta saataisiin tuota, eläinperäisiä tuotteita. Sanoit, että ensi vuonna ehdotuksessa ne ottaisitte kantaa, mutta voisitteko kertoa hiukan yksityiskohtaisemmin tästä, koska Euroopan parlamentti seuraa erittäin valppaasti juuri tätä asiaa. Sitten toinen Lissabonin sopimuksen jälkeen EUlla on käytössään uusi toimivalta urheilun alalla. Se on olennainen kysymys, kun ajatellaan kansanterveyttä. Meidän pitää tarttua tähän kysymykseen, mitä aiotte sen eteen tehdä. Kiitos. Herr Borg, bitte. Herra Borsch, On the cloning of... Mitä tulee eläinten kloonaukseen, olen jo sanonut, että tuomme eteenpäin ehdotuksen niin, että kesäkuussa 2013 – komissiossa toivon mukaan saamme hyväksyttyä direktiivin kloonauksesta ja uuselintarvikkeista. Me tiedämme, mitä edellisellä kerralla tapahtui, joten ottakaamme oppia näistä kokemuksesta, en kutsuisi niitä kuitenkaan erheiksi. Tänä päivänä Euroopan lainsäädännössä ei ole mitään, joka estäisi eläinten kloonauksen elintarvikkeiksi. Mielestäni tämä ei ole oikein. Minusta eläinten kloonaus elintarvikkeeksi pitäisi kieltää Euroopan unionissa, mutta juuri nyt meillä ei ole lakia. Miksi meillä ei ole lakia? Meidän pitäisi kysyä itseltämme tämä kysymys. Me tiedämme, mitä tapahtui edellisessä yrityksessä. Meidän täytyy nyt tehdä uusi pyrkimys eteenpäin niin, että eläinten kloonaus kiellettäisiin. Ongelma ei ole välttämättä täällä, ei ainakaan parlamentissa, enkä usko, että neuvostossakaan. Se tulee olemaan muualla, mikä tulee esimerkiksi elintarvikkeiden merkintään kloonatuista eläimistä ja minkä sukupolven jälkeen ja niin edelleen. Luonnollisesti täytyy konsultoida muita komission jäseniä, koska varmasti on muitakin aloja ja tästä on tehtävä vaikutuksen arviointi, mutta minun tarkoitukseni on viedä eteenpäin tämä direktiivi hyväksyttäviksi kesäkuussa 2013. Uuselintarvikkeista Novel Food kohdalla siinä ei ole mitään ongelmia. Mitä tulee sitten urheilu, minähän mainitsin, miten tärkeää tämä fyysinen liikunta on sairauksien estämiseksi, joten niin pitkälle kuin voimme, minun palveluni tulevat auttamaan, että voitaisiin edistää urheilua erityisesti nuorten joukossa mutta henkilökohtaisten eh, kokemusten perusteella se ei koskaan ole liian myöhään. Kyllä keho urheiluun eh, sopeutuu. Kiitos. Ja sitten Glennis Wilmot. You mentioned... Kiitokset, että mainitsitte terveysväitteet. Ja on monia kysymyksiä lainsäädännössäkin tästä. Komissio ei vieläkään ehdottanut mitään maksimi rajaa, vaikka sopimus on saatu aikaan neuvoston ja parlamentin kanssa 2006, jos terveysväitteitä voidaan käyttää tuotteissa, niin jossa on paljon kuitenkin rasvaa ja sokeria, niin eihän niistä juurikaan mitään hyötyä ole. Sitten tämä, näitä voidaan käyttää myös erilaisissa formuloissa huolimatta siitä, että on kielletty tietyt formulat. Näin voidaan kieltää onko, onko teillä ehdotuksia siitä näistä eh, ravintoprofiileista eh, ja kieltää myös tällainen keino, maito ja, ja terveysväitteet siitä. Kiitoksia. As I mentioned before, Kuten mainitsin jo aikaisemmin, tämä on alue, jossa EFSA on kritisoitu hyvin paljon. Miksi? Siksi, että kun eh, elintarvikkeiden terveysväittämiä tutkittiin ensimmäisellä kierroksella. Hyvin monia terveysväittämiä, hyvin monet terveysväittämät todettiin epätosiksi. Ne meidän täytyy aina muistaa, että emme me tässä kiellä mitään ruoka-aineita tai elintarvikkeita. Me vain estämme sen, että tässä olisi jokin paikkansa pitämätön terveysväittämä saa kritisoidaan välillä siitä, mitä se on tehnyt, ihan niin kuin se kieltäisi elintarvikkeita. Ei se kiellä näitä elintarvikkeita, se sanoo vain, että tämä kyseinen terveys, he, väittämä siitä, että tämä auttaa ruoan sulatusta tai tämä tukee laihtumista, ei ole totta ja sen vuoksi kuluttajaa ei tule johtaa harhaan varsinkin mitä tulee näihin ravintoprofiileihin, seuraan mitä lainsäädäntö sanoo. Ravintoprofiili, lainsäädäntöä komissio on siis ehdottanut, neuvosto sen hyväksyi ja myös parlamentti. No nyt luonnollisesti tämä on toimeenpantava. Mutta ei tässä nyt ole kysymys minkään uuden lain säätämisestä. Kysymys on toimeenpanosta. Ja luonnollisesti meidän täytyy huolehtia myös äh, perinneruuista, suojella niitä, mutta asiassa täytyy nyt päästä joka tapauksessa eteenpäin. Syy on se, että voi yhä vielä tehdä väärän terveysväittämän sanomalla, että tämä erityinen elintarvike auttaa yhdessä terveys asiassa, mutta toisaalta se lisää vaaroja toiselta näkökulmalta, joten siinä ehkäpä on vähemmän suolaa, mutta toisaalta siinä on sitten enemmän sokeria, joten siinä tavallaan huijaa itseään tämän ravintoprofiilin kautta. Kiitos. Ja nyt meidän pitäisi myös onnitella EFSA 10-vuotis olemassaolostaan. No niin, nyt sitten colega Antonescu, 50 sekuntia. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Pol, vă mulțumim pentru discuția pe care o... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia tästä keskustelusta. Ennaltarvattomattomien taloustilanteen vuoksi kansalaiset joutuvat kohtaamaan köyhyyttä ja heillä on yhä enemmän vaikeuksia maksaa terveydenhoitokulujaan. terveydenhoitopalveluiden saanti on epätasa-arvoista, jos verrataan eri jäsenvaltioita toisiinsa. Pidin siitä, mitä sanoitte. epätasa arvoista terveydenhoidossa ja että meidän täytyy olla kohesiopolitiikkaa tällä alalla, niin kuin talouspuolella on. Kysymykseni on seuraava. Haluaisin tietää, että onko epätasa-arvoisuuden ehkäiseminen terveydenhuoltoalalla yksi prioriteeteista. Ne voisitteko antaa konkreettisia esimerkkejä toimista, joita aiotte tehdä? Yes, it will be one of my Kyllä tämä on yksi prioriteeteistani, koska EU ei liitetään erilaisia ajatuksia. Vapaus, oikeus, yhtenäisyys, monimuotoisuus, mutta se EU pitäisi liittää myös solidarisuuteen. Ja solidarisuus ei tarkoita vain eh, tekstejä, sitä on helppo nähdä, vaan pitäisi soveltaa käytännössä periaatetta. Ja solidarisuutta tarvitaan myös terveyden alalla, ja tämä on täydellinen esimerkki siitä, mihin pitäisi pyrkiä. Ja mitä tulee konkreettiseen toimintaan, meillä on yksi asia selvästi mielessä, niin pitäisi pitää tukea yhteisrahoitusosuutta niissä jäsenvaltioissa, joilla on alle 9 prosenttia BKTLstä. Pyritään vahvistamaan tätä ja voidaan aloittaa myös tällaista myönteistä positiivista syrjintää. Syrjintä ei aina ole kiellettyä, joskus on myös positiivista syrjintää. Ja tämä ei koske pelkästään sukupuoli kiintiöitä, vaan tämä liittyy myös terveyskysymyksiin. Ne, jotka tarvitsevat enemmän apua, heitä pitäisikin auttaa. Ja tämä syrjintä ei ole tällaista huonoa syrjintää, koska silloin kun tämä on postisyrjintä, se ei edes ole syrjintää, se on silloin solidaarisuutta. Tässä syrjintä muuttuu solidaarisuudeksi. Tämä on yksi sellainen ohjelma, ja tulen seuraamaan sitä yhteenrahoituskysymystä. Ehkä kaikki eivät ole tässä samaa mieltä kanssani, mutta tiedän, että ne, jotka todellakin apua tarvitsevat, esimerkiksi terveyskysymyksissä, niin puoltaisivat tätä ehdotusta. Sitten aina pitää muistaa, että köyhillä on oikeus terveyspalveluihin eikä heikkoon terveydenhoitoon. Ja tietysti köyhyys on tällaista suhteellista ei ole kyse vain taloudellisesta, mutta köyhyys liitetään varmaan varsin usein myös haavoittuvaisuuteen, ja se on rela- äh, suhteellista. Se voi riippua iästä ja myös muista kysymyksistä. Seuraavaksi Horst Schnellhardt. Kiitos, arvoisa komission jäsen. 2007-2013 terveyssuunnitelmassa on otettu mukaan kotitalous, eläinten ja ihmisten terveys. Tämä tästä terveysstrategiasta tuli tällainen pohja tulevalle työlle liittyen esimerkiksi rehulainsäädäntöön, lääkkeisiin ja niin edelleen. 2013 tämä eläinterveysstrategia päättyy. Onko mitään esteitä nähdä, nähtävissä sille, että tätä teemaa käsiteltäisiin edelleen? Onko tässä jotain viivästyksiä tulossa? Ja miksi komissio haluaa ottaa nämä yhtenä pakettina? Herra Bosch, olkaa hyvä. Yes, the intention... Niin. Tämän paketin tavoitteena on komission, sama kuin komission ehdotus ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuonna 2013. Se on tärkeä paketti. Se yhdistää sen, mikä nyt on olemassa, mutta kehittelee vielä tältä pohjalta sitten lisää. Ihan vain hatusta vetäen voin sanoa, että on tiettyjä kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä kaikille, varsinkin eläinlääkepuolella. Antibioottiresistanssi, mikä taas vaikuttaa puolestaan ihmisten terveydentilaan. Tässä täytyy katsoa, missä määrin tämä herkistä lainsäädäntöä täytäntöönpannaan. Sillä antibioottien antaminen ihmisille tai eläimille silloin, kun niitä ei tarvita, vähentää resistanssia. Se ei uhkaa pelkästään meidän terveyttämme, Tänä päivänä jo on kuolemia, jotka ovat seurausta siitä, että ollaan antibioottiresistantteja. Kaikilla antibiooteilla on luonnollinen elinkaari. Antibioottien liikakäyttö myös eläinlääkepuolella johtaa siihen, että tämä elinkaari lyhenee niin, että vaikutetaan myös lääketeollisuuteen, sillä lääketeollisuus investoi tiettyyn antibioottiin. Tietysti rahan ansaitsemisen toivossa myöskin, ja nyt tuo aika on niin lyhyt, että se tuhoaa myös teollisuuden talousnäkymät, mitkä taas ovat tärkeitä, kun halutaan luoda uusia antibiootteja uusia bakteerikantoja vastaan. Eli tämä on tulossa. Kiinnitämme siihen todella huomiota. Ja toivon, että se myös vahvistaa täytäntöönpanovaltuuksemme tässä suhteessa, ei pelkästään tätä antibioottipuolta, vaan myös muita asioita, jotka liittyvät eläinkasvikunnan terveyteen. Ja aikapa unohtako siemeniä. Siemenet voivat tuota tarttuvia vaaroja, jos ei niitä valvota kunnolla. Ja lupaan, että saamme hyvän paketin aikaiseksi ensi vuoden ensi neljännekselle asti. Kiitos ja seuraavaksi sitten edustaja Griffin. Hän ei ole paikalla. Selvä. Sitten olemme käyneet päätökseen tämän toisen kierroksen. Ja nyt sitten siirrymme sisämarkkinavaliokunnan kysymyksiin. Ja tämän kysymyskierroksen sitten aloittaa Malcolm Harbour. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Kiittäisin myös ENI-valiokuntaa jäsen, itteni puolesta, jotta saamme tilaisuuden hiukan tutkailla komissaariehdokkaan kanssa ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä kuluttajapolitiikan kannalta ja ohjelmista, joissa hän tulee olemaan vastuussa. Ja muistuttaisin vain kollegoni siitä, että me tulemme järjestämään tai, tai siis me tulemme, meitä on seitsemän esimerkiksi pitkiä kysymyksiä. Haluaisin muistuttaa, että yksi minuutti kysymystä varten, sitten 45 minuuttia, sekuntia lisäkysymystä varten. Tämä täytyy liittyä tähän aiheeseen. Kannattaa muistuttaa, että sitten meillä on kolme lyhyttä kysymystä. Ja ihan johdantona niin tiedän, että ympäristövaliokunnat, kun ensin pitää tiukasti kiinni aikataulusta, vaikkakin olen tässä on kauempana, pidän kello, kelloa silmällä tiukasti. Olin kovin iloinen kuullessani komissaari ehdokkaan sanovan avauspuheenvuorossaan, että hän tulee todellakin viemään eteen kuluttajan intressejä ja hän haluaa, että kuluttajan edut ovat mukana kaikessa sisämarkkinapolitiikassa. Nämä ovat juuri niitä kysymyksiä, joista tiedän, että minun valiokuntani jäsen tulevat keskittymään juuri näihin. Ja aluksi sitten ensimmäinen puhuja Anders Schwab. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Myös tähän minä halusinkin puuttua. Tehän komissioherkas sanoitte alussa, että kuluttajan oikeuksista pitää siis olla todellisuutta. Tämä ilahduttaa minua kovasti, koska minusta tämä lausuma ja niiden toteuttaminen on tärkeää. Mutta sitä tulee kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys, miten me voimme onnistua etua tässä niin, että tämä kaikki toimeenpannaan jäsenvaltiossa, varsinkin jos ne ovat direktiivejä, ja miten sitten loppu, äh, lopussa kuluttaja onnistuu näitä hyödyntämään. Sitten toisekseen äh, juuri hiljattain julkaistiin tutkimus siitä, että useat kuluttajat äh, saavat äh, tavallaan liikaa informaatiota. He eivät kykene ymmärtämään enää tätä informaatiota. Millä tavalla voitaisiin huolehtia siitä, että kuluttajat saavat äh, soveliasta informaatiota? Kiitos. There are several. Meillä on useita välineitä käytössämme se, että käytämmekö niitä tehokkaasti tai oikein, on aivan toinen asia. Jos me olemme täytäntöpanon suhteen löyhäkätisiä, niin se olisi epäoikeudenmukaista kuluttajille niille, jotka noudattavat sääntöjä. Jos ei ole mitään eroa siinä, että noudattaako vai eikö noudata sääntöjä, niin kaikki hättäisivät noudattamatta. Nämä ovat säännöt, jotka Euroopan unioni on tehnyt tämän yhteispäätösmenettelynsä puitteissa. Olen oppinut tämän aiemmin, mutta nyt olen saanut kokea sen ihan suoraan. Tämä olisi vielä huonompi kuin sitten, kun meillä on lainsäädäntö, joka koskee koko sisämarkkina-aluetta. Niin sitten on valtavia eroja sen täytäntöönpanossa. Ajattelin olla mukana huippukokouksessa, jossa puhutaan täytäntöönpanosta. Se on tarkoittu ministerille. Tietysti on mahdotonta täytäntöönpanna kaikkia lainsäädäntöä samanaikaisesti ilman mitään poikkeuksia, mutta meidän täytyy kyllä vahvistaa tätä puolta. Meillä on välineitä siihen. Esimerkiksi kuluttajasuojakeskukset, jossa itse asiassa koordinoidaan eri kuluttajajärjestöjen ponnistuksia juridista kokemuksesta, niin kun olen asianajan toiminut 15 vuoden ajan ihan tuomioistuimessa, ihan mukana oikeusprosessissa, niin se, että kerrotaan kuluttajalle, että hän voi mennä, viedä asian oikeuteen, niin kyllähän sen paperilla käy, mutta se on vaikeaa, hankalaa, maksaa. Siinä on myös se stigma, että joutuu menemään oikeussaliin. Meidän täytyy keksiä siitä syystä uusia menettelyitä ja lainsäädäntö on tulossa tässä suhteessa, joiden mukaan kuluttaja voi haastaa kyseenalaista jonkun asian vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn nojalla, joka on nopeampi ja edullisempi, koska täytäntöönpano merkitsee myös tätä. Jos sanotaan, että mikä teidän tavoitteenne on, niin että puhutaan turvallisuudesta ja informoinnista täytäntöönpanossa. Ja tässä suhteessa Euroopan parlamentti ja komissio tekee hyvää työtä, kun sen laajentaa tämän koskemaan myös internetkauppaa, varsinkin kun se on laajenemassa ma- matkailualalla tai vaikkapa matkailupaketin ostamisella. Kiitoksia. Lisäkysymys, herra Schwab. Niin, tähän äh, liittyen, mitä komission jäsenehdokas juuri sanoi. Tarkoittaako tämä konkreettisesti sitä, että tietyissä rajat ylittävissä asioissa me saamme aikaan äh, lähentymistä kuluttajaoikeuksissa, koska äh, kuluttajilla, kuluttajia suojellaan hyvin eri tavalla eri maissa? Mitä te teette, jotta jäsenvaltiot tekisivät tässä lisäponnisteluita? Mr. There are further tools. I forgot to mention. Jotakin on, unohdin mainita esimerkiksi nämä tulostaulut. Kuluttajatulostaulu on varsin tärkeä, koska joskus on varmasteltu, että se maksaa liikaa rahaa ja niin edelleen. Mutta tulostaulu on tehokas väline, ei vain kun mitataan suoritusta, vaan myös muut voivat nähdä, miten itse suoriutuu jostakin kysymyksestä. Kutsuisin tätä vaikka nimeämiksi tai häpeä, häpäisemiksi tai ylistämiseksi, mutta ei pidä katsoa asiaa vain kielteiseltä kannalta. Kun minun maani joskus on ykkösenä, olen ylpeä, <laughs> näin sanoisin, mutta jos on listan häänillä, niin silloin on vähän nolo. Tämä on tavallaan sanktiomuoto, se ei, ei jotain laillinen, la, juridinen, mutta kuitenkin poliittinen sanktio. Ja sen se on aivan yhtä tärkeää kuin tällainen juridinenkin sanktio. Joten on keinoja lisätä täytäntöönpanotasoa. Meidän pitää pyrkiä tähän, pitää seurata ajan merkkejä. Jos emme seuraa tiedettä ja mitä tapahtuu verkkokaupassa, jäämme jälkeen. Ja tämä on vaarallista sisämarkkinoilla jossa palvellaan kuitenkin 5 miljoonaa, 500 miljoonaa kuluttajaa, koska jos on joku tuote, joka on, ei ole turvallinen, silloin se voi vahingoittaa koko tämän suurten markkina aluettaiseen kuluttajia. Sitten Evelyn Gebhardt, olen hänet lämpimästi tervetulleeksi tähän kuulemiseen myös. President. Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, komission jäsen Erkas Borsch ensimmäisellä kierroksella te hyvin menestyksekkäästi käytitte käsitteitä perusoikeuksien kunnioittaminen ja perustamisen sopimuksen noudattaminen. Sen vuoksi kaksi ihan konkreettista kysymystä, johon voi vastata kyllä tai ei. Ensimmäinen kysymys. Komission jäsen Redin valmistelee juuri lainsäädäntöluonnosta Tuletteko te tukemaan Redingiä? Toinen kysymys. Parlamentti suurella enemmistöllä, määräenemmistöllä vaati komissiolta lainsäädäntöehdotusta siihen, että jokaisella olisi Euroopan unionissa perustili. Tämä luvattiin meille, mutta me olemme nyt nähneet, että komission ohjelmassa tätä ei ole otettu edes mukaan. Eli kun tapaatte komission jäsen Barnierin, tuletteko te tukemaan häntä siinä, että tämä lainsäädäntöluonnos laadittaisiin kyllä tai ei? The, the, the question about, uh, um, niin. Varmasti haluaisin vastaan kysymykseen, mutta tämä ei kuulu meidän valiokuntamme vastuulle, mutta mielellämme kyllä kuulemme tämän vastauksenne. Sound clever, but the... Edustaja Harbour, en halua tässä nyt viisastella, mutta vastaus on kyllä ja kyllä. Tämä on vastaus on kannan teille. Tietysti en lopeta tähän, vaan haluan kehitellä sitä, miksi sanon kyllä ja kyllä. Kiintiöthän osallisesti kuuluvat tämän piiriin, koska se estää syrjinnän sukupuolen pohjalta mutta joskus se tarjoaa mahdollisuuden myöntäisen syrjintään, myöntäisen diskriminaation. Eli minulla ei ole mitään ongelmia kiintiökysymyksessä. Tietysti täytyy katsoa itse ehdotuksen sisältöä. Ja kun kaikki menee pieleen, niin silloin täytyy viitata, täytyy nojata näihin kiintiöihin pankkitileistä. Mainitsin sen jo tässä alussa. Se on lupaus. Ehdotus käynnistetään. Tietysti komissaari Barnien kanssa täytyy asiasta keskustella. Ja tämä on joka miehen oikeus. Se on merkityksellistä kaikille kuluttajille. Se vaikuttaa ihan Matti ja Maija meikäläisen elämään kaikin puolin. Silloin voidaan vaihtaa tiilejä, sitten on äh, avoimuus. Ja olen kuullut komissioyksiköltä, että tämä aloitus, aloite on tärkeä. On, sen tavoitteena on tulla hyväksytyksi helmikuussa 2013. Lisäkysymys. Niin vielä lisäkysymys tähän toiseen asiaan. Eihän tässä nyt ole ainoastaan avaimuudesta ja tilien vaihtamisesta, vaan siitä, että huolehditaan siitä, että jokaisella kansalaisella on oikeus saada tili itselleen. Ja te puhuitte vain aloitteista. Tämä on hyvin eh, epämääräistä. Minä haluaisin todellakin oikeudellisen takuun tästä kansalaisille. Se oli se kysymys, jonka minä esitin teille. I fully agree. Uh, Olen täysin samaa mieltä. Nämä, tähän liittyy tilin saantimahdollisuus, koska tiilistä on tullut todella yhtä tärkeää kuin henkilöstodistuksesta lähes. Sitten avoimuus on tärkeä, me tulee maksuihin ja sitten tähän liittyy myös tilien muuttaminen, vaihtaminen, mutta todellakin direktiivin otsake olisi ehkä tilin saantimahdollisuus ja pitäisi muuttaa varsinkin oikeudeksi. Kiitoksia. Sitten tuon Manders minuutti. Meneer Borg. Äh... Kiitos eh, puheenjohtaja. Herra Borsch, me käsittelemme tai me, me hoidamme kuluttajakysymyksiä ja suojelua. Ja minusta kuluttajia pitää suojella, mutta nyt kun puhutaan teidän henkilöstä, herra Dallin piti äh, erota epäilyiden vuoksi, jota ei ole todistettu. Miten sitten, äh, olisiko teistä hyvä idea, että ihmiset, joilla on tärkeä asema äh, unionissa, että Olaf heidät etukäteen tarkistaisi? Herra Dalli oli kannattaja, toivon mukaan tekin, siinä, että saataisiin tällaista ennaltaehkäisevää terveyshuoltoa nuorille kuluttajille Euroopassa ja niin, että nuoret esimerkiksi osaisivat valita oikealla tavalla ravintoaan ja osata valita terveellisiä tuotteita. Toivottavasti te tuette tätä. Sitten vielä lopuksi, miten mahdollistatte sen, että potilaskuluttajat helpommin saavat näitä uusia innovatiivisia lääkkeitä käyttöönsä? None of those are the responsibility of our committee, but I will be slightly... kuitenkaan kuulu meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin, mutta olen nyt hiukan myötämielisempi. Olaf ei ehkä kuitenkaan ole relevantti tässä oikeassa, mutta annan herra Bootsin päättää, mihin tästä kysymystä hän haluaa vastata. It's not a question of being clever, but of being prudent. Niin, ei kysymys ole siitä, että ollaan äh, teräviä, vaan että ollaan varovaisia. Tässä suhteessa minun täytyy kyllä olla varovainen. Olen Dalin kanssa työskennellyt hallituksessa sen ulkopuolella ja toivottavasti hän saa myös puolta kantansa. Se on kaikki mitä voin sanoa. Olen täällä, koska eroaminen on tapahtunut. Henkilö täytyy korvata. Hallitukseni ehdotti minua korvaamaan Dallin ja tietysti tietyn jatkuvuuden takaa, mutta esitä myös uusia ajatuksia. Olaf voi puolustaa sitten itseään en usko, että minun täytyy siitä mitään sanoa. No tietysti ravinnosta. Öm, ähm, niin tietysti kaiken tulee olla vapaaehtoista, mutta ehdottomasti nämä ovat tärkeitä, jos tällaisia ravintokursseja järjestetään. Sanotaan, että ei voi syödä sitä tai tätä, se ei ole hyvä, mutta pitää myös tiedottaa näistä ainesosista, joita elintarvikkeessa on. Uudet lääkkeet tietysti olemme aina avoimia innovoinnille ja myös vaihtoehtoishoidoille. Jotkut eivät halua käyttää lääkkeitä, haluavat käyttää muita menetelmiä. Ja oletan, että ne ovat turvallisia, niin meidän ei tulisi puuttua kansalaisten oikeuksiin valita minkä näköinen hoito onko palliatiivinen, joka parantaa hänet tai poistaa kipua. Tiedän, että vaihtoehtoislääketiede on jatkuvasti esillä ja me myös tutkimme ja rahoitamme kertomusta, joka koskee lääkkeiden saantia. Onpa kysymys sitten uusista, vanhoista, perinteisistä tai vaihtoehtoista lääkemuodoista. Tässä kysymyksessä annetaan kuluttajalle vapaus valita, kunhan vain suojaamme häntä taaten tuon lääkkeen turvallisuuden. EMEA on hyvä riippumaton virasto. Sitäkin täytyy tietysti uudistaa mahdollisimman paljon, jotta voidaan taata ei pelkästään riippumattomuus, mutta tähän tietysti Puheenvuoroni päättyy. Tätä kysymystä ei saa nyt esittää tästä aiheesta, joten suoraan Emili Turuseen. Kiitos suhteessa kuluttajalainsäädäntöön EU:ssa te olette maininneet koko joukon asioita, jotka meitä ilahduttavat, muun muassa tuote, turvallisuus ja oikeus pankkitiliin, mutta ne ovat jo olemassa olevia suunnitelmia, joihin viittasitte. Joten kysymykseni on, mitä uusia asioita te tulette esittelemään Euroopan kuluttajille? Ja sitten pahoittelen kovasti, että joudun nyt ottamaan esiin asian, joka on erittäin tärkeä komission jäsenelle, oli sitten mikä salkku tahansa, koska se on kollegio, joka tekee yhteisiä päätöksiä kaikilla alueilla. Ja te edustatte 500 miljoonaa ihmistä, ja sen vuoksi minun täytyy kysyä teidän suhdettanne artiklaan 21 minä haluan kysyä, ottaen huomioon ne sitaatit, mitä olemme kuulleet teiltä liittyen homoseksuaalisten tasa-arvoon ja naisten lisääntymisoikeuksiin. Minun mielestäni teidän lausuntonne ovat olleet hyvin kriittisiä, joten haluan kysyä, tuletteko te aktiivisesti tukemaan syrjinnän vastaista direktiiviä? Mr. Yes, and not because there's an internal market, but because... Ki- kyllä, kiitos. Ei sen takia, että kyseessä on sisämarkkinat, vaan sen takia, että kyseessä on... Että näin kannattaa tehdä. Artikla 21 heijastuu myös Maltan lainsäädännössä tänä päivänä. Artikla 21 on nyt täysin kopioitu meidän lainsäädäntöömme ja tarjoaa tasa-arvon naisten ja miesten välillä. Olen tukenut tätä. Ja jos olen tukenut sitä omassa maassa, niin miksi minä en tukisi sitä koko Euroopan unionissa? Saatte tässä suhteessa vakuutukseni. Ja konkreettiset esimerkit siitä, millä tavalla tämä voidaan jo tehdä, sillä vaikka meillä on artikla 21 perusoikeuskirjassa, niin kukaan täällä huoneessa voi sanoa, että hänen maassaan kaikki menee ihan artikla 21 mukaisesti. Eli Jokaisen komissaarin pitäisi huolehtia siitä, että artikla 21 ei ulotu pelkästään koskemaan terveyttä tai vapautta, vaan kaikkea Euroopan unionin politiikkaa. Vähän olisin eri mieltä, kun puhutaan siitä, että ei ole uusia kuluttaja-aloitteita. Meillähän on tämä vaihtoehtoinen riidanratkaisumekanismi ja toiset riitoratkaisumekanismit lisäksi, ne ovat, ne ovat nyt käsittelyssä – ja sitten meillä on toimintaa muuallakin. Meillä on myös tulossa direktiivi, joka koskee pankkipalveluiden saantia ja tilejä. Ja toivottavasti tammikuuhun mennessä meillä on myös ehdotus, joka koskee tuoteturvallisuutta yhdessä muiden komissaarien kanssa. Komissaari Tajani itse on myös ollut tässä mukana. Eli aloitteita kyllä on. Haluaisin keskittyä pikemminkin muutamaan aloitteeseen, jotka onnistuvat sen sijaan, että jahtaan useita sellaisia, enkä vie yhtäkään päätökseen. Minä uskon siihen, että keskitytään tiettyihin asioihin. Jos minut nimitätte, jos hyväksytte minut, niin minulla on vain rajallinen määrä aikaa jäljellä, vuosia, kymmenen kuukautta, ja Haluaisin tehdä suunnitelmani tuon olemassa olevan ajan puitteissa. Aina tietysti voi luoda myös perusteet tuleville aloitteille, mutta haluaisin keskittyä tiettyihin kysymyksiin ja lupaan teille, että ne, joihin keskityn, ovat näitä. Edustaja Turunen, vielä lisäkysymys. Thank you very much. Then a follow-up. Uh... Kiitos. Me olemme käyneet uh, pitkän keskustelun Teidän pitää It's an ongoing issue on the consumers field and I ask which new initiatives and could that be a new... Olisiko tämä joku uusi aloite, että voitaisiin esittää tällainen niin joukkokanne. Sitten täytyy vielä palata artiklan 21, koska se tarkoittaisi aktiivista tukea sukupuolivähemmistölle. Tämä voisi tulla esille Rovaredin ehdotuksessa. Tukisteko tätä? Sitten tukisteko aktiivisesti kehitysyhteistyötä, jossa on mukana sukupuolis, sukupuoleen ja terveyte, sukupuoliterveyteen liittyvät kysymykset? <laughs> Yritän nyt vastata tähän, kyllä jos tämä Alterovaradikma tulee, hän on vastuussa oi, ihmisten oikeuksista, niin ei ole mitään syytä, miksi minä en tukisi tällaisia ohjelmia, jos ne ovat 21 artiklan mukaisia ja perusoikeuskirjan mukaisia. Mitä tulee kehitysyhteistyöohjelmiin, jotka kuuluvat kehitysyhteistyökomissaarin tehtäviin, uskon, että tähän olemme vastannut aikaisemmin. En tule tekemään mm, mitään estääkseni vireillä olemme, jos ohjelmat täyttävät lainsäädäntö, lainsäädännön jäsenvaltiotasolla. Mitä tulee sitten joukkokanteisiin, olisi ollut parempi, että kysyisi, sitä, mikä henkilökohtainen kantani on, mutta kantani on todellakin varsin selvä. Minä puollan joukkokanteita ja minä äänestin myös parlamentissa Maltalla viime kesänä muistaakseni sen puolesta, että ensimmäistä kertaa ottaisiin Maltalla käyttöön joukkokannelainsäädäntöä. Ja olen tutkinut tilastotietoja. Uskon, että on 18 jäsenvaltiota, jotka nyt ovat hyväksyneet joukkokanteen. Niin puheenjohtaja, te varmasti ymmärrätte, että mikä tahansa direktiivi tässä asiassa tarvitsee yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa, joten olisi vähän ö, liiallisesti minun puolta, niin sanoa, että me seuraamme tätä linjaa tai jotakin muuta. Mutta taas toimia kuitenkin tarvitaan. Olen samaa mieltä teidän kanssa siitä, että on aika nyt alkaa tämän suuntaisella tavalla tosiaankin toimia. Kiitoksia. Pyydän anteeksi internetin seuraa, internet yleisöltämme, koska nyt kamera on tavallaan hiukan, hiukan häipynyt, joten joudutte nyt sitten tukeutumaan vain minun. Sitten seuraavana puhujana Adam Bilan. Panie desygnowany komisarzu. Kiitoksia. Hyvä Valiokuntamme on pyrkinyt parantamaan kuluttajien oikeuksia antamaan näille enemmän valtaa parantamaan omaa tilannetta niin, että he voivat tehdä valistuneita päätöksiä. Teillä on paljon kokemusta yhteistyöstä Maltan parlamentin kanssa, eli varmaankin yhtä tehokkaasti voitte sitten pitää yhteyttä Euroopan parlamenttiin. Varmaankin voimme luottaa teihin tässä suhteessa. Kysymykseni on, mitä aiotte tehdä tehdäksenne kuluttajasuojapolitiikasta prioriteetin kaikkien eri politiikan alojen parissa? Sanoitte, että te aiotte ajaa kuluttajien asemaa. Millä tavalla aiotte viedä kuluttaja-asemaa eteenpäin? silloin, kun työtä tehdään myös muilla alalla. Ja tiedän, tämä on myös kuluttajastrategiassa etusijalla. Kiitoksia, herra I shall be guided by Article 38 of the Charter. Lähden jälleen perustamissopimuksen artiklasta 38. Artikla 38 sanotaan, että unionin politiikat vaativat korkean tasoista kuluttajasuojaa. Joten kysymys siitä, että kuluttajan suoja tavallaan äh, karsinoitaisiin vain äh, kuluttajasuoja-asioista vastaavalle komission jäsenelle. Ei ole näin, koska jokainen Euroopan unionin pääosasto joutuu varmistamaan korkean tasoisen kuluttajapolitiikan. Pahin asia, mitä voisi tapahtua, olisi sanoa, että kulut kuluttajan suoja kuuluu rouva Redingille, tai jos te hyväksytte minun, niin tämä on Borgesin vastuulla, ja muut komission jäsenet sitten viittaavat kintaalla kuluttajasuojalle. Tämä on mandaatti, jonka saamme perustamissopimuksesta, jonka mukaan meidän on noudatettava tai vietävä eteenpäin kuluttajasuojaa. Ja tämä perustuu neljälle. Turvallisuus, koulutus, tiedottaminen ja voimaan astuminen. Minä odotan tätä, en nyt halua lähteä tässä tätä asiaa sen enempää käsittelemään, mutta kaiken avain, siis mainitsin nämä neljä periaatetta, mutta minä uskon, että avain on nimenomaan tässä toimeenpanossa, koska on ihan turhaa, että on oikeus, mutta sitten ei ole mitään keinoja toimeenpanna sitä. Joten minun prioriteettini, painopisteeni ovat se, että tämä toimeenpannaan, että sitä noudatetaan, mutta huolehtia myös siitä, että kuluttajan suoja kattaa kaikki toimielimet, pääosastot ja että se on kaikin puolin joka paikassa mukana. Perfectly two minutes, perfect two minutes answer. kahden minuutin vastaus sitten. Herra Biilan lisäkysymys. Chciałem jeszcze dopytać e, pana. Kiitoksia. Lisäkysymys tiedottamisesta kuluttajille. Oletteko sitä mieltä, että mekanismit, jotka ovat käytössä nyt, parantavat kuluttajien tiedonsaantia ja kuluttajakeskusten toimintaa? Onko se riittävää? Onko yhteistyö näiden toimijoiden välillä riittävää ja jos ei, niin mihin suuntaan tämän kehityksen pitäisi siirtyä ja mitä te tekisitte uutena komissaarina parantaaksenne olemassa olevia mekanismeja? Yes, there is still much to do. Niin vielä on paljon tehtävää. Jos ei olisi, mehän joutuisimme kaikki työttömiksi komissaareiksi, mutta minä uskon, että meillä on tiettyjä välineitä, joita meidän pitää vielä vähän terävyyttä ja parantaa. Mainitsin jo kuluttajasuojakeskukset. Tämä on verkosto kansallisia elimet, jotka vievät eteenpäin kuluttajan etuja. Tätä pitää vahvistaa erityisesti näin suurella sisämarkkina-alueella. Mainitsin on tulostaulut. Ja ehkä mainitsin myös tutkimukset, koska joskus tunnetaan tiettyä allergisuutta. Näistä tutkimuksista ne maksavat liikaa ja tuota tarpeeksi, mutta on vain yhden esimerkin tutkimuksesta kuluttajakäyttäytymistä, joka johti direktiiviin. Tämä koski petosta verkkokaupassa. Ja tämän tutkimuksen ansiosta, joka siis koski kuluttajan käyttäytymistä, direktiivi saatiin aikaan näistä mm, rakset, jotka pitää merkitä, kun ostaa tuotteen netissä, tästä tulee tuossa yleisempää, ilman että edes tajuaa, on jo tavallaan, annat hyväksyntä, vaikka edes tajua sitä, ja tämä liittyy omaan oikeuteen joko hylätä tai tietysti pitäisi tehdä ruksi itse tähän lokeron, eikä se pitäisi ohjelmassa tota- toteutua vahingossa. Tämä on tutkimus, jonka meidän yksikkömme laati kuluttajan suojan alalla. Ja siitä saatiin varsinaisia tuloksia. Tulen jatkossakin käyttämään tällaisia välineitä hyväksi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Dennis de Jong. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ehdokas Borg kuluttajapuolellakin kärsitään syrjinnästä. Esimerkiksi jos huoneessa haluaa ottaa yhden hengen huoneen, hotellissa haluaa ottaa yhden hengen huoneen, niin usein vaaditaan ottamaan kuitenkin kahden hengen huoneen. Neuvottelut näissä suhteissa etelevät erittäin huonosti, ja kun te olette nyt kuluttaja-asioista vastaava komissaari, niin aiotteko hyödyntää tätä direktiiviä ja käydä jäsenvaltioissa tuon direktiivin hyväksymisen takia. Toinen kysymys. Integriteetti on erittäin tärkeä kysymys. Voisitteko antaa näkemyksenne siitä, mikä teidän politiikkanne on tässä suhteessa ja millä tavalla määrittelette tuon eturistiriitakysymyksen kuluttajakysymyksissä? Uh, thank you very much. Kiitoksia. Herra Ward. The only posts I have right now are that of a parliamentarian. No, virka, joka minulla on, on parlamentin Maltalla ja myös olen ministeri ja sitten olen myös kunniajäsen joissakin äh, äh, kerhoissa. Toivottavasti tämä ei, ei estä sitä, että tulpääsin tähän virkaan. Minä en johda mitään kaupallista yritystä. Tällä hetkellä on kyllä ollut johtajana, mutta en ole enää mikään yritysjohtaja. Minulla ei ole mitään liiketaloudellisia etuja, minkäänlaisia. Ja tällä hetkellä kun tulin ministeriksi vuonna 1998, luovuin täysin mm, la- juristitoimistossa, niin minä jätin asiakkaani oman onnensa nojaan, näin sanokseni. Yksinkertaisesta syystä olen itse oikeusasiaministeri. Voitte kuvitella, minkälainen jäävyysristiriita siihen liittyi, jos minulla olisi minkäänlaisia yhteyksiä lakitoimistoon. Niin ja tämä olisi ollut tuomittavaa. Minä olen jo vastannut kysymyksen, mitä teemme 21 artiklalle, onko se, raamitetaanko se vain tauluun toimistoissamme ja kodeissamme? Ei. Meidän pitäisi täytäntöönpanna tässä artiklaa. Se tapahtuu tietysti, tiettyjen toimien kautta. Mainitsin jo tässä yhden, joka ohjaa hiukan minun toimintaani, mutta on muitakin. Maltalla terve mitä tulee terveys, kansanterveyteen terveyskysymyksiin, niin uusi laki, jota olin itse laatimassa oikeusministerinä, ministerinä, niin tätä kautta on mahdollista, että mikä tahansa äh, mikä tämä sairaala voi pitää lähisukulaisena samaa sukupuolta olevaa henkilöä myös. Joten milloin ikinä on tällaisia syrjintätaskuja jäljellä sillä edellytyksellä, että ne ovat ne liittyvät artiklaan 21 tai perusoikeuskirjassa, niin minä tulen kyllä tukemaan tällaisia muutoksia, jotka ovat sitten tarpeen. Uh, thank you very much. Um, I've just... Kiitoksia. Kuulemisen puheenjohtaja juuri välitti minulle kirjeen Klaus Leineltä, ja oikeusasian valiokunta on siis todellakin tutustunut eh, jäävyysilmoitukseenne, ja täällä on tällainen tietty virhe ja, ja, ja se on nyt korjattu, joten ei meillä ole tässä lisäkysymyksiä. Me emme voineet kun, kunnolla ymmärtää, mihin kerhoihin tai klubeihin te kuuluitte. Oliko ne tällaisia venekerhoja vai mitä? We love music as much as in Vienna. Ah, bändiklubeja, jo. Jokaisessa kylässä mehän rakastamme musiikkia on tällaisia bändikerhoja ja minä kuulun kunniaisena tällaisen ja sattumalta tämä klubi vielä toimii omassa vaalipiirissäni. Niin Emme halua kysyä, mitä so- instrumentteja soitatte, Mut, mutta jos teillä on vielä lisäkysymys, pyytäisin esittämisen lyhyesti. No, niin, kiitos puheenjohtaja. Ihan äh, lyhykäisesti näistä sivutoimista, joista olette kertoneet. En kuitenkaan kuullut teiltä enempää ja haluaisin hyvin selvästi tietää, mitä herra Borsch aikoo tehdä, jotta jäsenvaltiot hyväksyisivät tämän syrjinnän vastaisen direktiivin? Siis ei artikla 21, vain tämä syrjimättömyysdirektiivi, johon esimerkiksi neuvosto ei halua suostua. Okay. That's again not technically part of our rem. Teknisesti tämä ei kuulu toimivaltuuteen, mutta jos haluatte vastata, niin olkaa hyvä. Olen taistellut syrjimistä vastaan useassa eri muodossa koko poliittisen ja juridisen urani ajan. Ei ole mitään syytä siihen, miksi näin ei tulisi tehdä myös tänä päivänä. Olen maininnut tietyt aloitteet, joihin ryhdyin, kun olen juristi tai ministeri. Olin edesauttamassa syrjimättömyyden vastaisen lainsäädännön syntyä. Se merkitsee sitä, että mitään perustelematonta syrjimistä ei voi, syrjimistä ei voi olla. Tietysti se, jos meillä myönnetään parkkipaikka parlamentin edestä, niin se ei ole syrjimistä, mutta perusteltu syrjiminen eri syistä on sellaista, jota vastaan minä taistelen. Olen puhunut ihan selvästi tästä. Minä uskon, ihmisen arvokkuuteen. The final... Kiitos. Sitten vielä herra Borgesota. viimeinen kysymys. Designato, intanto i migliori auguri. Sono... Kiitos ähm, komission jäsenehdokas ja onnea matkaan. Minä kuulun niihin, joka ihailee teitä monestakin syystä. Ensimmäinen kysymys me saimme tuomioistuimesta päätöksen, jossa sanotaan, että jäsenvaltiot eivät voi kieltää tiettyjä tuotteita. Eikö tämä ole nyt hieman rajoittavaa? Kaikilla kuluttajillahan on voitettavaa siinä, että he saavat tietää, mistä tuotteet tulevat. Ja kauppa-asioista vastaava komission jäsen on tätä käsitellyt. Onko teidän mielestänne hyvä asia, että kuluttajat saisivat tietää myös maantieteelliset lähtöpaikat näille tuotteille? Minun kotimaassani esimerkiksi lääkkeet, varsinkin lapsille annettavat lääkkeet, on tärkeää, että me tiedämme, mistä ne tulevat nehän saattavat olla, en nyt tässä halua Kiinaa mitenkään sormella osoitella, mutta jotkut lääkkeet voivat olla vaarallisia lasten terveydelle. Ja sitten vielä haluaisin avoimuutta online-kauppaan. Signor Cordo con lei in questa constatazione. Oikein, olen äh, samaa mieltä teidän kanssanne. Meidän pitäisi todellakin tehdä enemmän taataksemme tuotteiden turvallisuus, myös tuontituotteiden turvallisuus tuodaan kolmansista maista EU-hun. Ikävä kyllä. Meillä ei ole samanlaista valvontajärjestelmää kuin elintarvikkeiden kohdalla on. Elintarvikkeiden kohdalla meillä on käytössä sellaiset turvajärjestelmät ja tar- tarkastusjärjestelmät, mutta on sellainen vaara, että jos joku muu kuin elintarviketuote tuodaan sisämarkkinoille. Jos se on vaarallinen tuote, niin silloin se on potentiaalisesti vaarallinen kaikille viidelle tu- miljoonalle kuluttajalle, vaikkaan en voi kertoa liian yksin, yksityiskohtaisesti tästä, koska en tunne tätä asiaa, mutta mitä tulee EC-merkintään, pitäisikö se olla käytössä vai ei, tulen kuitenkin tekemään kaikkeni taatakseni tuotet turvallisuuden. Se tulee olemaan minulle selkeä alue samoin kuin komissiolle, mutta mahdollisesti yritän viedä tätä asiaa eteenpäin. Pitää puhua myös palveluiden yhteydessä turvallisuudesta. Aina puhumme tuoteturvallisuudesta, emme puhu palveluiden turvallisuudesta. Esimerkiksi mitä tulee paloturvalaitteisiin, tai jos on jossakin hotellissa EUn alueella, niin haluaisi kyllä tietää, että siellä on käytössä oikeanlainen paloturvallisuus. Syntyisi paljon kuolemantapauksia, jos virheitä tapahtuu tällä saralla. Mm, pohdin kovasti, pohdin kovasti tällaisen vihreän as, äh, keskusteludokumentin äh, laatimista. Tämä on tällainen idea, vain en halua sitoa mitenkään muita komission jäseniä tähän vielä, mutta haluaisin mennä pidemmällekin kuin mitä te ehdotatte. Meidän pitäisi ottaa mukaan myös palvelusektori ja varmistaa, että se on myös sellainen alue, jolla turvallisuus toteutuu niin, että voimme saada myös tätä kautta turvallisemmat sisämarkkinat, niin kuin tekin toivotte. Grazie Presidente. Brivissimamente sulla... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Online-kauppa, Krim-komitea on äskettäin saanut kuulla siitä, että mafiajärjestöt olisivat kovasti online uhka peleissä mukana. Eikö meidän pitäisi tässä nyt paremmin puolustaa kuluttajia, sillä kuluttajat nyt joutuvat mafian käsiin, kun puhutaan internet-uhkapeleistä tai online-tuotteiden ostosta. D'accordo con lei, anche perché questo commercio online. No, online-kauppahan on eh, hyvä asia, se on hieno asia. Mutta kuten kolikollakin on kaksi puolta, niin eh, online-kaupalla saadaan, voidaan saada aikaan paljon hyvää, mutta samaten eh, sitä kautta voidaan myös eh, tavallaan rohkaista erilaisia joukkoja tekemään asioita, jotka eivät ole sisämarkkinoiden mukaisia. Meidän täytyy olla hyvin hereillämme ja katso, mitä tapahtuu. Minä tiedän, että aiheesta on direktiivi, mutta en ole täysin vakuuttunut siitä, että sen toimeenpano on se tärkein asia tässä. Mikäli Oletteko te samaa mieltä? En tiedä. Sitten kolme lyhyttä kysymystä siis 50 sekuntia kysymykseen, minuuttia vastaukseen. Sitten herra Obermeier ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Elokuussa esitin kysymyksen komissiolle, joka liittyy äh, savukkeiden äh, paketointeihin ja tavallaan näihin brändeihin. Teidän edeltäjänne vastasi, että komissio vuoden 2012 loppuun mennessä tekee aiheesta ehdotuksen. Kysymykseni kuuluukin, onko teillä jo tämän työpaperin statuksesta mitään tietoa? Se on tärkeää, koska tässä on paperia pakkausteollisuudessa tuhansista työpaikoista kysymys. Ja toisekseen äh, tämä tällainen yhtäläinen äh, pakkaus savukkeelle, luuletteko te, että se estää salakuljetusta ja piratismia? Entä sitten äh, artikla 17 perusoikeuskirjassa, miten te suhtautte tupakka kulutuksen, laskeeko se tämän paket, pakkauksen yhdistämisen kautta? Ongelmana tähän kysymykseen vastauksessa on se, että direktiivi on edelleen luottamus salassapitovelvollisuuden alainen. Mutta annan henkilökohtaisen näkemykseni. Olen nähnyt tämän e- ehdotuksen ja mielestäni se voi olla tehokas. Ollaanko nyt päästy niin pitkälle, että velvoitetaan tupakkadirektiiviin tämän näytepaketin sisällyttäminen, niin en tiedä, mutta jotain pakkauksessa pitää olla, joka on tehokasta. Sanoin jo, että tupakkatuotteiden pitäisi näyttää tupakkatuotteelta eikä miltään muuta, niin ne tulisi myös maistua tupakkatuotteelta. Joten se suunta, johon menisin, on aika selvä. Vaikka kyllähän salaisuus Euroopan unionissa on hieno juttu. Ja tässä on joitain asioita, jotka ovat jo vuotaneet julkisuuteen, mutta enää ei ole kommentoida itse direktiiviä. Ainoa maa, joka on jo ottanut tällaisen, tällaisen paketoinnin Ensin on Australia. Ja sitten on sellaisia paketointeja, jotka tekevät tupakoimisesta ei houkuttelevaa. Asia otettiin esille myös korkeimmassa oikeudessa ja Australia taas on vedetty sitten VTOhon tästä asiasta. Minä uskoisin, että jäsenvaltiolle pitää jättää vapaat kädet yksittäin ottaa käyttöön tämä paketointi, jossa ei ole mitään merkintöjä. Mutta ei niin, että se ulkoa käsin vaaditaan käyttöön otettavaksi. Eli kun tupakka paketti käynnistetään, niin parlamentissa lakialoite voi tietysti olla tietynlainen ja sen jälkeen se sitä saattaa heikentää tai vahvistaa. Olisin sitä vastaan, että tämänhetkistä tupakkadirektiiviä Äh, vähennettäisiin. Edustaja Bussutilla seuraavana. Dr. Borch, to know you personally, not... Niin, äh, minä haluan äh, puheenvuoron ja minähän en nyt välttämättä henkilökohtaisesti tunne teitä, vaikka kuulun samaan puolueeseen ja asun kolmen korttelin päässä teistä. Minun täytyy sanoa, että minä olen aina ihailut teitä teidän riippumattomuudestanne ja myös siksi, että meidän maassamme te olette ihmisoikeuksien ja demokratian symboli ja nehän ovat Euroopan unionin ydinarvoja, joita kaikki täällä kunnioittavat ja haluan teitä tästä kiittää, koska ilman teidän kaltaisianne ihmisiä meidän maamme, minun kotimaani ei kunnioittaisi näitä eurooppalaisia arvoja. Kysymykseni kuuluukin, miten te komission jäsenenä suojelette kuluttajia harhaanjohtavilta keinoilta. Esimerkiksi on tällaisia harhaanjohtavia yrityskeinoja, jossa ihmiset, kuluttajat tavallaan saadaan ostamaan asioita, joita he eivät koskaan halunneet. Millä tavalla te voitte suojella kuluttajia tältä? Kiitos. Yes, Mr. thank you for your kind remarks, but I would all... Kiitoksia näistä ki- mukavista kommenteista. Mä haluaisin myös lisätä, että se mitä mainitsitte, niin erityisesti tuli minulla vastaan juridisella uralla 1980 ja 1995 välisenä aikana. Joku tuli toimistoon, niin lasku kourassa. Asia, jota hän ei esimerkiksi ollut halunnut lainkaan tilata. Tuolloin puhuttiin esimerkiksi tietosanakirjoista. No nyt internetkaupasta on tullut yhä mahdollisempaa. Harvaanpa sitä ostaa kirjan menemättä internetille. Eli tavallisesti ostan sen internetistä enkä kirjakaupasta. Yhä useampi ihminen myöskin tilaa lomamatkansa internetistä. Jos emme nyt puutu näihin harhaanjohtaviin mainoksiin, Onpa kysymys vaikkapa lääkkeistä. Joskus on myös lääkkeitä myydään internetissä. Jos emme katso, mitä jäsenvaltiossa itse asiassa tapahtuu, niin silloin me emme kykene pysymään ajan tasalla täytäntöönpanossa, emmekä kykene vastaamaan kuluttajodotuksiin. Olen jo ottanut esille tämän kannekysymyksen, vaihtoehtoista riidanratkaisumenetelmät, tulostaulukon, kuluttajasuojajärjestöt ja keskukset, mutta myös puutumme siihen, mitä internetkaupassa tapahtuu. Se, mitä tapahtuu, ei aina ole miellyttävää. Eli meidän täytyy olla todella tarkkaavaisia tässä suhteessa. Ja lupaan teille, että olen tässä suhteessa siis tarkkaavainen. Ja kuten terveysväittämissä olemme poistaneet näitä petollisia väittämiä, samoin tulisi toimia internetkaupassa ja toimia huolella juuri näistä syistä, jotka mainitsin aiemmin. From the internal market. Kiitoksia. Viimeinen kysymys. Varapuheenjohtaja Louis Greh. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. kaikki nämä parlamentin valiokunnat eivät ole näin hankalia. Ja tohtori Vos, miten uskotte, että voitte täytäntöön panna tällaista holistista pakettia koskien kuluttajakysymyksiä, kun me tiedämme kokemuksesta, että tämä salkku on jaettu eri komissaarien kesken ja tämä on aina tehnyt tilanteesta hankalan esimerkki, joka on tullut esille yhdessä puheenvuorossa, mitä tulee joukkokanteisiin. Ja hiljattain lainsäädäntöpakettia ehdotettiin varahoitusvälineistä. Minkälaisia toimia aiotte täytäntöönpanne, jotta varmistettaisiin se, että kaikilla kansalaisilla tulee olemaan tilaisuus osallistua joukkokanteeseen näiden rahoitusvälineiden kohdalla? Mitä tulee sitten perusoikeuskirjan? Jos ymmärrämme teitä oikein, toimitte ilman, ilman varauksia because it would be very unpatriotic. Vastaan myös äidinkielenä, koska olisi täysin epäisämaallista vastata muuksi kuin maltakiel... muulla kuin maltakielellä, kun kysymys tällä kielellä esitettiin. Edustaja Greg, olen tietoinen siitä, miten sitoutunut te olette, koska tiedän, että te olette esittelijänä tässä parlamentissa vaihtoehtoisessa riittävänratkaisumenetelmässä menetelmässä Tämä ehdottomasti on merkittävä asia eu jos se hyväksytään. Joukkokanteista olen jo todennut, että olen näiden puolella ja olen myös tietoinen siitä, että jäsenvaltion enemmistö on niiden puolella. Siitä huolimatta täytyy työskennellä muiden komissarien kanssa. Kritisoitte sitä, että nämä salkut on jaettu useiden komissarien välillä, enkä voi sanoa mitään enkä voi esittää mitään lausuntoja tässä suhteessa. Mutta kuten edeltäjäni vastasi, kun häneltä kysyttiin jotain samankaltaista, niin ymmärrän sen vastuun, joka komissaari Redingillä on, kun hän äh, puolustaa kuluttajien oikeuksia. Ja siitä syystä meidän roolimme on koordinoiva ja yhteistyötä tekevä rooli. Tämä on erityisen tärkeää kuluttajalalla, varsinkin tässä kuluttaja-agendassa. Kysytte minulta, olisinko sitoutunut, täysin sitoutunut, ilman mitään varauksia perusoikeuskirjaan. En minä ole nähnyt, että siinä mitään väärää olisi. Ja meidän täytyy katsoa niitä poikkeuksia, jotka syntyvät Euroopan yhteisön tuomioistuimesta. Minulla ei mitään varaumia ei ole suhteessa perusoikeuskirjaan. Ei edes todellisia varaumia. Ja voin vain sanoa, että perusoikeuskirja sinänsä ei esitä mitään rajoitteita. Olen tietoinen, että kaikki oikeudet päätyvät rajoillemme. Mitä varomia ei siis ole, ja voin todeta tämän ihan rehellisesti. Koska elämäni tavoitteena on aina ollut syrjimisen torjuminen. Tietysti kaikki tekevät virheitä, mutta täytyy sanoa, että ihmisoikeusperuskirjassa kysymys on asiasta, jota jotka ovat mielestäni erityisen tärkeitä. Well, thank you. I'd like to thank all my... Kiitoksia. Haluaisin kiittää oman valiokuntani jäseniä. Tietysti tiukkoja kysymyksiä aikataulussa ja, ja Matias Grotes saa jatkaa taas puheenjohtajana. Thank you, Malcolm Haber. So. Kiitos, Malcolm Haber. No niin, nyt sitten siirrymme neljänteen kierrokseen. Ja nyt on sitten kysymys äh, maatalousvaliokunnan kollegoiden kysymyksistä. Viisi lyhyttä kysymystä, 50 sekuntia per kysymys, kaksi minuuttia vastaus. Ensin Albert Dess, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Herra tohtori, Borsch. Euroopan parlamentti 18.10.2010 teki seuraavan päätöksen. Se, että Euroopan parlamentti vaatii, että maatalous tuotti e, USAsta EU-hun sallitaan vain siinä vaiheessa, jos ylläpidetään kuluttajasuoja, ympäristösuoja ja eläinsuoja-asiat, ja että ne vastaavat sosiaalisia vähimmäistandardeja. Miten pitkälti te pyritte siihen, että tämä päätös, joka hyväksyttiin yli 500 äänellä, toimeenpannaan. Dank. Herr Borg, bitte. Ja sitten herra Borsch, olkaa hyvä. The law to apply, and the law is very clear on this. On... Niin, tähän on paljon vastattavana, ja puhuin vaan on, <coughs> olisi epä reilua olla tarkistamatta tiettyjä tuotteita, tuontituotteita, jotka eivät täytä terveysvaatimuksia ja turvallisuusvaatimuksia. Tiedän, että tämä on ristiriitaisuuden, ristiriitaisuus, joka on edelleenkin voimassa. Se on arka kysymys ja ymmärrän kyllä, miksi tämä on niin arka asia, koska yhtenäismarkkinat, jolla toimii viisi miljoonaa kuluttajaa, sen ei pitäisi syrjiä EU-viljelijöitä itseään. Mutta tuoreturvallisuus muiden kuin maataloustuotteiden kohdalla, niin maataloudessa meillä kuitenkin on käytössä keinot täytäntöönpanna näitä standardeja. Meillä on elintarvikevirasto, jossa toimii eri tarkastajat, jotka tarkistavat ei vain EU-ssa tätä kysymystä, mutta myös toimivat EUn ulkopuolella. Ja vierailevat Argentiinassa, Brasiliassa ja muualla maailmassa he pyrkivät mahdollisuuksien mukaan varmistua siitä, että ne tuotteet, jotka tulevat suurille sisämarkkinoillemme, täyttävät samat standardit kuin täällä omat viljelijät joutuvat noudattamaan. Voimmeko lisätä lain toteutumista? Kyllä voimme. Meillä on paketti olemassa myös eläin- ja kasviterveydessä. Tätä kautta meidän pitäisi voida toimia. Ja myös sitten kauppasopimukset joita EU allekirjoittaa muiden maiden kanssa. Minä tiedän, että Venäjä on nyt liittynyt VTO-hon, tiedän, että joitakin epäselvyyksiä, kiistoja vielä on jäljellä sen suhteen, mitä tuodaan ja mitä ei mitä me taas emme teknisesti voi viedä. Meidän ei pitäisi koskaan käyttää näitä sääntöjä protektionistisesti, mutta samalla pitäisi kuitenkin korostaa muille maille sitä, että niiden pitäisi noudattaa omia velvoitteitaan, joihin, jotka ovat hyväksyneet, kun ovat liittyneet VTO, ja tulen vakuuttamaan, että pidän kiinni näiden velvoitteiden toteutumisesta. Kiitos. Seuraava on Luis Capulo Santos. Muito obrigado, senhor comissário. Comissário. Kiitoksia. Hyvä komissaariedokus. Euroopan unioni noin 10 vuotta sitten joutui käsittämään erittäin vakavaa kansanterveysongelmaa, eli hullulehmän tautia. Käytettiin valtavasti rahaa tämän ongelman poistamiseen, ja ensiaskeleena oli luujauhon käytön kieltäminen. Mä ajateltiin, että se on ongelman ydin. Ja värehtiestä ei ollut tarkoitus tehdä lihansyöjiä. Sitten muille kuin sallittiin tämän rehun käyttö. Siitä huolimatta on olemassa ö, viljelmillä tuollainen ristiintartunta mm, vaara. Me tarvitsemme lisää tietoa, joka välitetään myös kuluttajille, jotta nämä eivät epäile asiaa. Haluaisin kuulla näkemyksenne komissaariehdokas tästä kysymyksestä. Miten aiotte pureutua näihin kysymyksiin toimikautena aikana? Edustaja Borge. Kyllä minä tiedän tästä ongelmasta, koska minä tiedän, eh, mitä ongelmia oli, kun BSC puhkesi, joka myös loi valtavia taloudellisia ongelmia niissä maissa, joihin tämä tauti iski. Ja nämä hyvin tärkeät toimenpiteet otettiin sitten käyttöön, jotta voitaisiin välttää proteiineja rehussa, jota annettiin eläimille, jotka eivät ole lihansyöjiä, vaan ovat märehtiöitä. Joten Arvostan sitä, että jotkut sanovat, että miksi tätä kieltoa ei poisteta niin, että edes ne eläimet, jotka voivat syödä lihaa, ne voisivat, niiden rehuun voitaisiin laittaa proteiineja. Mutta ymmärrän myös, miten vaikea on poistaa tämä kielto ja sekoittaa proteiinia eläinten rehuun, niiden eläinten rehuun, jotka eivät siis muuten syö lihaa. Joten tässä minä noudattaisin valtavaa turvallisuutta, koska BSC on hyvin pitkälti kadonnut, kiitos nimenomaan näiden toimenpiteiden, jotka me hyväksyimme. Ja sen vuoksi, että me nyt sitten avaisimme tämän kysymyksen tai olisimme äh, avoimempia tämän kiellon suhteen, niin se saattaisi antaa mahdollisuuden äh, uudelle taudin puhkeamiselle. Ja sitä ei taatusti kukaan tarvitse monistakaan syistä. Meidän täytyy olla todella varovaisia oman omien elintarvikkeittemme kanssa. Eli tämä on siis minun näkemyksemme. Näissä asioissa meidän täytyy toimia erittäin varovaisesti. Kiitokset. Äh, sitten George Lyon, olkaa hyvä. Uh, good afternoon. Uh... tohtori Borg. Eläinten hyvinvointi on erittäin tärkeä aihe teidän salkussanne aivan erityisesti. Eläinkuljetusten aikainen hyvinvointi tarvitaan on teidän edeltäjänne sanoi, että hän ei tue tästä yleistä kieltoa, e, kun kuljetetaan pidempiä matkoja, yli kahdeksan tunnin matkoja eläintä teuraaksi. Voitteko te sanoa, että olette samaa mieltä kuin edeltäjänne? First of all, Mr. Chairman. Ensinnä puheenjohtaja, minun täytyy myöntää, että ihailen teidän ponnistelutanne tässä asiassa. On sitten samaa mieltä tästä tai ei koska joskus eläinten hyvinvointi nähdään tällaisena lisäkysymyksenä, vähäpätöisempänä asiana, asiana, joka itse asiassa estää edistystä monilla alueilla. Erityisesti talouskriisin aikoina argumentit ovat sellaisia, pitäisi olla käytännöllisiä. Ja puhun nyt aivan suoraan, en lupaa jotain, mitä en voi toteuttaa mutta voin luvata kuitenkin kaksi asiaa. Ensinnä tämänhetkinen eläinkuljetusasetus. Sitä ei toteuteta käytännössä todistena se seikka, että en ole koskaan, kuten ehkä te olette kuulleet mistään rikkomusmenettelystä ketään vastaan missään jäsenvaltiossa koskien eläinkuljetuksia. Tämänkin asetuksen mukaisesti, puhumattakaan sitten tulevista asetuksista, joten tässä uskon, että on keinoja toimia paremmin. Miksi? El- eläinkuljetus. Ajoneuvossa pitäisi olla myös navigaattorit, jotta voitaisiin tarkistaa, noudatetaanko näitä tämmöisiä sääntöjä, kun eläimiä kuljetetaan teurastamoon. Siis noudatetaanko sääntöjä vai ei. Sitten toinen asia. Eläinhyvinvointilainsäädännössä, koska minun ehkä pitäisi sanoa, että on ollut sellainen ehdotus yleiseksi raameiksi e, e, ensi vuodella pitäisi tämä aloittaa ja me työstämme tätä eläinten hyvinvointilainsäädäntöä. Pitäisikö sitten avata tämä kysymys uudestaan, riittävätkö tämänhetkiset säännöt vaiko ei, vai pitääkö vai onko sitten niin, että niitä voidaan täytäntöönpanna? Ehkä jatkan vielä sitten lisäkysymyksen jälkeen, jos se liittyy samaan. The next speaker is Mr. Häusling. Ja sitten seuraavaksi edustaja Hoisling. Niin herra Borsch, te puhuitte sen puolesta, että Euroopasta tulee maailman mestari kuluttajasuojakysymyksissä. No silloin te varmaan pyritte siihen, että tämä nollatoleranssi Euroopan ulkopuolelta tuleville eläville eläimille tästä ei poisteta, koska tässä nyt eh, tavallaan kritisoin EFSAa ja lobbausta ja kaiken näköistä epäselvää toimintaa. Haluatteko te uudistaa EFSAa ja tehdä jonkinnäköisen riskiarvion EFSAn kohdalle ja varsinkin mitä tulee geenimuunneltuihin organismeihin. Ja niin kauan kun ei ole annettu uudenlaista lainsäädäntöä esimerkiksi geenimuunneltujen tuotteiden tuonnille, niin tuleeko tähän moratorio? on the unauthorized uh, GM. Nämä sallitut GMO-tasot tänä päivänä. Tätä on sovellettu siis elintarvikkeisiin. Kysymys onkin siitä, pitäisikö sitä soveltaa myös rehuun. On kyseenalaista. Pitääkö minun luottaa EFSAan vai ei? No EFSAn olemassaololla on tietty tarkoitus. Se tarjoaa todellista, vakaata, riippumatonta tieteellistä, tieteellisiä neuvoja ja on aina oikein ajatella, että tuo riippumattomuuden käsite on todellista. Aion kovasti työskennellä sen eteen, mutta en aio kuitenkaan luopua omasta vallastani, koska komissaari tarjoaa komissaari siis tekee lopulliset päätökset. En aio käyttää EFSAa muuhun tarkoitukseen kuin siihen, että siltä saadaan vakata tieteellistä tietoa, mutta sitten on minun tehtäväni päättää siitä, pitäisikö antaa yleislupa ehdoin tai ehdotta joko itse tässä luvassa tai sen soveltamisessa. Kysymykseen, eikö vastaukseni kysymyksenne on se, että en ole mikään EFSAn orja, mutta en myös jätä huomiota sitä, mitä EFSA sanoo. Game-totteissa tiedä, miten arkaluontoinen kysymys tässä on kyseessä, mitä ristiriitoja se on nostattanut. Ja tiedä, miten helppo neuvostolle on jättää tämä asia vain komission päätettäväksi eikä viedä eteenpäin minkäännäköistä ehdotusta. Ei edes toissijaisuuden soveltamisehdotusta näissä itse ehdotuksissa. Eli maa voi vapaasti sallia viljelyn maassa tai ei muuta kuin terveys- ja ympäristökysymyksiä, koska se on edelleen komission käsissä. No niin, sitten tämän äh, maatalousvaliokunnan kierroksen viimeinen kysyjä on James Nicholson. 50 sekuntia. Kiitoksia puheenjohtaja. Vähän samassa hengessä haluaisin kysyä teiltä, koska me täällä Euroopassa meidän täytyy tuoda huomattava määrä viljaa, soijaa äh, joka vuosi aina USAsta ja Etelä-Amerikasta. Mikä on teidän kantanne GMO-tuonnista EU-hun ja mikä olisi riittävä luvanantijärjestelmä EU-ssa, jotta voitaisiin tähän, tarttua tähän korkean ruoan hintaan, joka vaivaa teollista tällä hetkellä? Ja Sitten herra Borsch. No minä tiedän, miten äh, hankala asia tämä on. Tiedän myös äh, kaiken äh, merkinnöistä liittyen äh, geenimuunneltuihin tuotteisiin 0,9 prosenttia. Tässä täytyy nyt täyttää tietyt äh, tieteelliset kriteerit. Mitä tulee sitten viljelyyn itseensä? Tiedän, että tästä on äh, mietintö tehty. Minun täytyy sitä tarkastella. Ja sama koskee myös lopullista päätöstä EFSAn suhteen. Mutta minä tulen noudattamaan sääntöjä sellaisina kuin ne ovat tänä päivänä, ellei EFSA sitten jotain muuta halua, jolloin minun täytyy sitten tehdä päätös itse. Minä tiedän, että Euroopan unionin ulkopuolella on hehtaari toisensa perään, jossa viljellään GMO-tuotteita. Ja tiedän, että tämä parlamentti on vastahakoinen tässä asiassa. Aihehan on hyvin arkaluontoinen. Joten minulta ei olisi ollenkaan vastuullista, jos en ottaisi huomioon kaikkia näkökulmia myös tässä parlamentissa. Minä en tässä nyt lähde suinpäin kalaan, vaan minä tulen noudattamaan varovaisuusperiaatetta järkevällä, kohtuullisella tavalla ja asioissa, joista ei ole mitään selkeää tieteellistä äh, tutkimustulosta, niin on parempi pysyä askel perässä kuin askel edellä. Kiitos. Kiitos, herra Borsch. Nyt sitten äh, on viety päätökseen neljäs kierros, maatalousvaliokunnan kollegoiden kysymykset. Ja nyt sitten lähdemme viimeiselle kierrokselle finaaliin. Meillä on yhdeksän kollegaa, jotka esittävät kysymyksen. Ensin kolme pitkää kysymystä, viisi minuuttia, plus lisäkysymys. Ja sitten sen jälkeen kuusi lyhyttä kysymystä. Ja pitkällä kysymyksellä alkaa toisen kerran Marina Iana Kudakis, olkaa hyvä. Kiitos. Me olemme puhuneet EU-budjetista ja olen iloinen, että teette vastusta järkeviä leikkauksia. Minun vaalipiirissä tätä vaaditaan. Me olemme myös puhuneet EU-virastoista ja olen iloinen kantanne koskien jäävyyskiistoja. Toivottavasti teidän bändiklubityönne ei vaikuta teidän komissarin virkaan, jos se vahvistuu. Mutta minkälaisia konkreettisia, konkreettisia suunnitelmia teillä on tarttua jäävyyskysymyksiin, jotka liittyvät huonoon johtoon ja kyseenalaiseen tilintarkastuspuoleen toimistossa EU:ssa. Ja kun ajatellaan vastinetta rahalle, tuotteko ehdottamaan järkeviä leikkauksia näiden elinten talousarvioihin? Kollegin Jana Kudakis, das ist kollega Jana Kudakis. Ihan hienoa, että te esitätte toisen kysymyksen, mutta ehkäpä teidän pitäisi kuitenkin eh, pysyttäytyä tällä ammattialalla. En nyt tiedä, osaako komissio tai haluaako komissio ehdokas edes vastata tähän, koska tämä ei liity mitenkään hänen toimialaansa. Komissio jäsen Borsch, saatte itse päättää, vastaatteko. One thing, first of all. Sano vain yhden asian. Siis eh, minä olen vain jäsen tässä äh, bändiklubissa, en itse soita mitään soitinta. Minä vain tuen heitä, joten en todellakaan usko, että tämä voisi olla mitenkään ristiriidassa minun äh, salkkuni kanssa terveys- ja kuluttajakysymysten kanssa. Ja jos olisi edes pienikään mahdollisuus, että näin olisi, niin kyllä he varmasti ymmärtäisivät, jos minä eroaisin jäsenyydestäni. Mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö minä kävisin näillä klubeilla. Mitä sitten tulee näihin järkeviin leikkauksiin? Kysymys on se, että mikä on järkevä leikkaus ja millä aloilla pitäisi kulutusta vähentää, koska kun on kysymys terveydestä, jos sitä leikataan mielivaltaisesti, niin silloin tavalliset ihmiset tästä kärsivät. Ne, jotka ovat haavoittuvassa asemassa, kärsivät. On toki keinoja pienentää kuluja ilman, että välttämättä heikennetään terveysstandardeja ja hoitoja. Jos me käytämme olemassa olevaa modernia teknologiaa, meillä on e-terveys, e-terveysverkot, jota kautta ihmisiä voidaan valvoa heidän omasta kodistaan käsin. On kaikenlaisia uusia innovaatioita, joita voidaan hyödyntää. Minulla on esimerkiksi kerrottu, että on todella paljon eh, uusia patentoituja lääkkeistä, joista tulee geneerisiä lääkkeitä ihan muutaman vuoden sisällä, joka merkitsee sitä, että eh, lääkekulut itsessään vähenevät. Mitä sitten tulee näihin eturistiriitoihin ja jääviyteen, niin sanoin jo, että tilintarkastustuomioistuimen eh, suositukset, mitä tulee näihin kahteen virastoon, jotka kuuluvat minun salkkuuni, E, eivät kuulu sankoon sinällään, koska nehän ovat e, riippumattomia. Mutta minä siis e, tulen kuulemaan muita komission jäseniä ja katsomaan, että voisimmeko saada aikaan jonkinnäköiset yhteiset säännöt Euroopan unionin kaikille riippumattomille virastoille. Kiitos. Ehkäpä täällä salissa voisi olla hieman hiljaisempaa, koska tämä on todellakin raskasta, varsinkin komission jäsenehdokkaalle, joka on täällä kolme tuntia vastaamassa, ja myös niille, jotka haluavat kuunnella. Eli jos te haluatte keskustella, niin keskustelkaapa tuolla salin ulkopuolella. Ja nyt sitten seuraavaksi puheenvuoro Karl Schlüterille. Kiitoksia. Vastasitte jo tupakkaa, GMO ja muihin kysymyksiin. Eläimistä myöskin otitte kantaa. Mutta ette puhunut siitä, millä tavalla olette viedä läpi alkoholistrategian. Suurin ongelma tässä teidän ehdokkuudessanne on vaihtelu. Jos ollaan rehellisiä kaikesta siitä, mitä maatasta puhutaan, sanotte, puolustukseni, että tämä kuuluu pelkästään kansallisen toimivallan piiriin. Siitä huolimatta ulkoministerin no olette vastuussa siitä, että Malta on käyttänyt näitä vaatimuksia yhdenmukaisuudesta Euroopan unionissa. Kuitenkaan se ei ole BI-15 tai tuberkuloosi-malaria-kysymyksissä ottanut huomioon näitä kantoja. Silloin kun on täytetyn pantu kansanterveys tavoitteita. Miten voimme luottaa siihen, että te aio käyttää tätä valtaa myös EU-komissaarina, eli että muutatte koko EU-politiikkaa näillä aloilla? Vielen Dank, Karl Schlüter, kurz wie immer. Herr Borg. I was not involved in Malta on anything connected with HIV. Minä olen Maltalla mukana missään, mikä liittyy AIDS-HIV. Alkoholin kohdalla sitoumus on ihan selvä. Meillä on ohjelmia, jotka, joihin sisältyy taistelu HIV AIDSia vastaan. Nämä ohjelmat, jotka jo mainitsin, Cure ja hoiven hoitoja ja tämän leimautumisen poistaminen. AIDS HIV on tragedia, ei meidän tule leikkiä ihmisten elämällä, joten minun mielipiteeni on hyvin selkeä. Mitä sitten tulee alkoholiin? Tiedän, että tämä on asia, joka on olemassa samalla tavalla kuin savukkeet. Mainitsinkin jo, että tämä on asia, joka on otettava mukaan meidän sairauksien vastaiseen taisteluun, koska koska sairauksien vastaisessa taistelussa täytyy taistella näitä riskitekijöitä vastaan, nimenomaan alkoholia vastaan. Ei se tarkoita sitä, että me kieltäisimme alkoholin, mutta selitämme niille, jotka käyttävät riskirajalla alkoholia, että mitä tapahtuu, kun he käyttävät alkoholia. Emmekä me edes oikein tiedä, mitä ihmisen järjestelmälle tapahtuu, kun hän käyttää alkoholia eh, liiallisia määriä. Kiitos. Ja sitten lisäkysymys. We're not clear. Mielestäni puhunut kyllä ihan selkeästi. Siis te olette te käytänyt ulkoministerinä teidän toimivaltuuksenne maaltalla muuttaaksenne koko EUn kantaa sukupuoliseen ja terveys, terveyteen, ainakin kolmessa YKssa. Miten voitte vakuuttaa minut siitä, että te käytä valtuuksenne EU-komission ja sanon, että tekisitte tämän myös EU-politiikassa? Eh, e I have never addressed the United Nations on this. Uh... minä ole YKssa tähän kysymykseen puuttunut. Olen puhunut Välimeren alueesta ja lähi ja Välimeren politiikan tärkeydestä, mutta ulkoministerinä en ole koskaan puuttunut näihin kysymyksiin ollenkaan. Eivät ne kuulunneet minun toimivaltuuksiini. Viime kerralla kun olin YKssa, olin yleiskokouksessa – enkä maininnut koko aihetta. Minä olin varapääministerin ominaisuudessa siellä ja puhuin siellä pääasiassa poliittisista kysymyksistäni, koska se on minun vahvuuteni. Nyt sitten nämä kysymykset, jotka liittyvät kuluttajiin ja terveyteen, ovat aivan toisia kuin mitä ulkoministerille kuuluu. On vaikea tietysti tottua näihin. Pahoittelen, jos en ole ymmärtänyt jokaista pienintä yksityiskohtaa näissä asioissa. Minulla oli vain kolme viikkoa aikaa valmistautua tätä kuulemistilaisuutta varten, mutta kertokaa minulle, jos sanoin jotain, josta en ole ollut vastuussa, koska en ainakaan muista sitä. Eh, Corinne Lepage, un minute, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Bosch, haluaisin palata OG, OGMin kysymykseen ja EFSAan. Yksinkertaisesti tämä parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyi tekstiin, jolla muutetaan direktiiviä koskien geenimuutelta organismeja. Nyt me odotamme neuvoston kannanottoa. Puolatteko te sitä, että voisimme siirtyä toiseen käsittelyyn tekstin pohjalta, jonka neuvosto olisi hyväksynyt Toiseksi te sanoitte, että teille on erittäin tärkeää EFSAn riippumattomuus. Hyvä asia. Ole, aiotteko ryhtyä konkreettisiin toimiin, jotta todellakin voitaisiin parantaa ei vain miten asia nähdään, vaan käytännössä myös tämän elimen riippumattomuutta. Ja toisaalta aiotteko te tarkistaa arviointijärjestelmiä tulee geenimuunneltuihin organismeihin joissakin EU-jäsenvaltioissa, jotka ovat pyytäneet näitä järjestelmiä tarkistettaisiin. Oletteko te valmis tarkistamaan myös näitä suuntaviivoja? Yes, it is important that the... Niin on tärkeää, että käsitys on oikea, mutta että todellisuus on myöskin totta. Kun mainitsin käsityksen, en tarkoittanut, että meillä pitäisi olla hyvä vaikutelma, mutta ei että todellisuuden ei tulisi vastata sitä. Päinvastoin nämä kaksi tulisi liittää yhteen. Eli jos minut ymmärtettiin tällä tavalla, niin haluaisin kyllä selventää tätä kysymystä. Minä en aio olla EFSAn orja, edustaja Lepage. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, ettenkö aina kuuntelisi sitä huolella, kun se antaa selkeitä neuvoja. Ja vakaata tieteellistä tietoa kysymyksestä. GMOista en aio sannata kielletylle alueelle, mutta se ei merkitse sitä, ettenkö uskaltaisi tehdä päätöksiä. Sillähän on myös juridisia vaikutuksia. Kuten tiedätte, Euroopan tuomioistuin mahdollistaa sen, että voidaan esittää kanteita silloin, kun ei ole toimittu. Mutta esimerkkinä jos Seralinin kertomus, jota on kritisoitu ei pelkästään EFSAn puolelta, vaan myös kansallisten virastojen toimesta sen suhteen, miten tätä tutkimustyötä on tehty. Jos en saa loppuarvioita EFSalta, se on tärkeää, että saan sen ennen kuin ryhdytään lisätoimiin tässä asiassa. Olemme siis tilanteessa, tehän tunnette tämän tilanteen, eli neuvosto jättää komission päätettäväksi sen, että se tekee päätöksiä. Komissari itsehän tämän luvan myöntää, eikä EFSA. Ja meidän täytyy olla erittäin varovaisia tässä suhteessa sen suhteen, että teemme oikeita päätöksiä, jos teemme vääriä päätöksiä, niin niillä on paljon kielteisiä vaikutuksia. Mutta jossain välissä päätös siis täytyy tehdä. Oui, juste un mot. Kiitos, Anne Monsieur Borg, est-ce que vous... vielä, aiotteko te vaatia koskien GMOita mm, toksisuustutkimuksia pitkällä aikavälillä, koska kerran tällä hetkellä niitä ei ole tällaisia tutkimuksia tehty? Bock. I did not understand one word. Anteeksi, en ymmärtänyt yhtä sanaa tulkkauksessa. Siis tulenko vaatimaan? Voin toista Toistan siis, aiotteko te vaatia toksisuustutkimuksia, pitkän aikavälin tutkimuksia tunnettaisiin se, miten GMO:t vaikuttavat terveyteen vai pidättekö kiinni näistä 90 päivän lyhyistä tutkimuksista pelkästään? Äärimmäisen tärkeä asia. Oh, As Madame Lepage, when... Tiedätte, Rova komissio yrittää antaa 90 päivän lakistaisen määräyksen tästä sovittiin, on myös sovittu. Joten jos lisätään tätä päivien määrää, voitte ymmärtää, minkälaisia ongelmia tässä syntyisi, mutta minä tulen noudattamaan, eh, to, tukeutumaan tieteeseen todistusaineistoon tässä asiassa ja myös pidän kiinni varovaisuusperiaatteesta kohtuullisella tavalla, järkevällä tavalla, siis silloin kun on epäilyksen aihetta, niin pitää vähän peruttaa, mutta jos tämä tarkoittaa sitä, että muutetaan EFSAn toimintatapoja ja testattaisiin eläimiä yli 90 päivän, jotta saataisiin pidemmän aikaa väliin testiaika, niin tämä on sellainen asia, jo, jossa tarvitaan tieteellisiä argumentteja sen tueksi, mutta olen varma, että riippumaton EFSA muuttaisi viestiään, jos se on sitä mieltä, että näin on oikein ta- oikea tapa toimia. En usko, että tätä pitäisi komissiosta käsin sanella. Thank you very much. So, jetzt kommen wir zu... No niin, nyt sitten kuusi muuta puhujaa ympäristövaliokunnasta. Ja nyt jälleen lyhyitä kysymyksiä, 50 sekuntia kysymys, kaksi minuuttia vastaus ja ensimmäisenä kollega Jolanta Hibner, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za dotychczasowe odpowiedzi. Kiitos. Kiitos teidän vastauksistanne tähän mennessä. Minun kysymykseni on lyhykäinen. Meillä on jälleen käynnissä influenssarokotusten aika ja tällaisia kampanjoita tuleviksi vuosiksi on myös suunniteltu. Millä tavalla näette roolinne, kun vakautetaan rokotemarkkinoita niin, että vain ne yritykset saavat luvan tuoda markkinoille tuotteita, joiden tuotteet ovat turvallisia kuluttajille. Ottaen huomioon myös sen paniikin, mikä syntyi hiljattain vain rokotusten parissa, voisiko tämä uusiutua ja mikä teidän reaktionne olisi? Vauhvita. No niin, tämä meni nopeasti ja nyt sitten vastaus. We cannot live without vaccinations. Emme voi elää ilman rokotteita. meidän täytyy huolehtia siitä, että voidaan varmistautua siitä, että tietysti rokotteet ovat turvallisia. Joskus täytyy myös torjua ennakkokäsityksiä rokotteista. Rokotteet pelastavat ihmisenkiä. Erityisesti minua häiritsee se, että kun menneisyydessä meillä oli epidemioissa terveysuhkia, Euroopan unioni ei toiminut yhtenäisesti. Jokainen ajatteli, että asia voidaan hoitaa omassa maassa. Ennen kuin huomattiin, että myös toissijaisuusperiaatteen nojalla silloin, kun jäsenvaltio yksin ei voi päättää asioista, niin minusta silloin komission tulisi ryhtyä suojelemaan 500 miljoonan kuluttajan henkeä. Ja kun puhuttiin nimenomaan rokotteista, terveysuhkadirektiivistä, josta nyt keskustellaan parlamentissa jo nyt. Niin tulisi jatkaa tämän keskustelun puitteissa. Voimmeko löytää juridisen pohjan julkisille hankinnoille rokotteissa, joten käy niin kuin viime kerralla – Joillakin on rokotteita paljon enemmän kuin olivat pyytäneet ja toisilla taas ei. Ja tietysti sitten spekulointi epidemian kohdatessa, eli että hinnat nousevat. Jotkut jäsenvaltiot, muistan kokemukset omasta vastani. Jotkut joutuvat maksamaan hirvittävän korkeita hintoja rokotteista. Eli tässä sitten olisi hyvä esimerkki solidaarisuudelle jäsenvaltioiden välillä. Kiitos sitten äh, edustaja Gardini. Eh, eh, è già stato ricordato come la contraffazione... Kiitos. Haluaisin puhua tuottajien väärentämisestä, joka vaikuttaa varsin kielteisellä tavalla, varsin kriisiaikoina tuottajiin, kun puhutaan elintarvikkeiden väärentämisestä ja lääkkeiden väärentämisestä. Silloin on myös turvallisuus Tärkeän kysymys. Huolimatta näistä viime vuonna Italiassa 24 miljoonaa kiloa väärennettyjä tuotteita takavarikoitiin. Tähän liittyy isot rahasummat. Mitä te tehdä, että voidaan taistella tätä ilmiötä vastaan, joka ei vaikuta myös terveyteen, mutta on myös tällainen turvallisuuskysymys? Haben Sie jetzt die Möglichkeit, darauf zu antworten? Mahdollisuus vastata kahden minuutin ajan tähän. Kiitos. Niin, nämä ovat vaikeuksia, jotka luovat, osoittavat myös, että on epäoikeudenmukaisia kilpailukykyjä sen vuoksi, että on niitä, jotka pitäytyvät lainsäädännössä, ja heitä silloin tavallaan syrjitään verrattuna niihin, jotka eivät noudata lainsäädäntöä. Sen vuoksi meillä onkin hyvin tiukkoja sääntöjä valvonnalle – esimerkiksi maataloustuotteiden kohdalla. Mutta tällaista mahdollisuutta ei ole, kun on kysymys tuoduista tuotteista, jotka eivät ole maataloustuotteita. En voi väittää, että olisin tyytyväinen näiden sääntöjen toimeenpanoon, mutta miljoonia asioita, jotka ovat, tuotteita, jotka ovat joko väärennettyjä tai vaarallisia – että ne kuitenkin on takavarikoitu, niin niiden pitäisi tehdä vielä enemmän yhteistyötä, koska tämä aiheuttaa valtavia taloudellisia tappioita meidän markkinoillemme. Ja mitä tulee lääkevälineisiin, niin ne ovat vielä vaarallisempia, koska tässä on kysymys ihmisten terveydestä. Ja on olemassa hyvinkin vaarallisia laitteita, joita pitäisi sitten tarkistaa vielä enemmän ja tiukemmin. Onhan eh, ollut vaarallisia tapauksia liittyen nimenomaan näihin tuottuihin eh, ei-maataloustuotteisiin, jotka ovat sitten vahingoittaneet lapsia. Ja me tiedämme myös, että Euroopassa on tietynlaisia lääketieteellisiä välineitä tai laitteita, jotka ovat johtaneet kuolemantapauksiin. Du svarar ju väldigt, här sitter jag. Niin, täällä minä olen. Sinä vastaat oikein hienosti. Ehdokas Bori, viittaat olemassa oleva lainsäädäntö, ja niin että abortti kuuluu jokaiselle jäsenvaltiolle ja aiot komission jäsenä. Seurata mitä komissio on jo päättänyt. Mutta tällä lähestymistavalla mehän, voidaan, mehän voisimme valita aivan yhtä hyvin marionetin sinne komission. Tuleva lainsäädäntöhän on mielenkiintoista ja siitä olemme nimenomaan kiinnostuneita. Olet usein otteeseen todennut, että aborttikysymys on jäsenvaltioiden päätettävissä. Minun mielestäni se on jokaisen yksittäisen naisen asia. Ja joten, jotta tiedät, niin 70 000 naista kuolee maailmassa vuosittain sen takia, että laillisia abortteja myönnetään ja tämä on varmasti EU-sakin ongelma. Miten sinä siis terveysalan komissaarina voit huolehtia siitä, että naisten lisääntymisterveys Euroopassa paranee siitä, mitä se on tänä päivänä? Sillä mehän emme halua tämänhetkistä tilannetta säilyttää, vaan parantaa sitä. Bock. Bitte, zwei Minuten. Kaksi minuuttia. Of being intelligent, smart or clever. Niin. On, on, onko älykäs vai fiksu vai mikä? Tämä tässä pitäisi vain noudattaa perussopimuksia, siitä on kyse. Ja on aivan selvää, että näissä asioissa sallitaanko vaikka eikö saada tiettyjä käytäntöjä, niin tämä kuuluu jäsenvaltioiden päätettäväksi. Minä en tehnyt näitä perussopimuksia. Nämä perussopimukset on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa, koska kuten te tiedätte, me emme ole mikään liittovaltio. Me olemme tällainen itsesyntyinen järjestö tavallaan, jossa on mukana suvereineja valtiot, jotka ovat tavallaan jakaneet hiukan tätä suverensuuttaan ja sitten joillakin alueilla on jaettua toimivaltuutta joillakin aluetta, niin kuin terveyspalvelun kohdalla, mitä tahansa olen mieltä tai te tai mitä me kaikki olemme mieltä, niin tämä on kuitenkin kysy, sellainen kysymys, jossa minun yksikön, jos minusta teidän komissaari, niin emme ole tässä mukana. Ei voi, emme voi vaikuttaa itse palvelujen tarjoamiseen tai siihen, minkälaisia terveyspalveluita tarjotaan, vai onko kyse rajat ylittävästä mm, terveysdirektiivistä, joka meidän täytyy täytäntöönpanna. Tämä on päätös, joka kuuluu jäsenvaltioille, enkä minä väitä, että tapahtuisi tänään. Tässä on kyse E, komissiosta ja komissaarista. Olen tarkastellut kaikkia parlamentaarisia kysymyksiä, joita parlamentaariset ovat tehneet näissä tärkeissä etsissä kysymyksissä. Ja vastaus on aina ollut sama. Riippumatta siitä, onko mitäkin mieltä, niin nämä asiat ovat sellaisia, joista pitää päättää jäsenvaltioissa. Jokaisella meistä on oma henkilökohtainen näkemyksensä. En luo, estäköön sen, että samalla tavalla ajattelisi, mutta pitää kuitenkin noudattaa perussopimuksia. Näin minäkin teen. En halua puuttua ohjelmiin, jotka ovat jo olemassa, koska se laitonta minun, minulta, enkä minä mitenkään aio myös näin tehdä. Vielen Dank, Karl-Heinz Florenz. Kiitos ja sitten Karl-Heinz Florenz. Niin herra tohtori Borsch, tässä nyt ollaan jo loppumetreillä, joten haluaisin vain onnitella teitä teidän esityksestänne kaksi pientä kysymystä. Ympäristöpolitiikassa meillä on periaatteena tuottajan vastuu. Voisitteko te olettaa, että terveyskustannuksessa ja hoitokustannukset eh, tupakasta voitaisiin eh, asettaa tupakan tuottajille? Ja toinen kysymys, anteeksi, en voi olla esittämättä tätä. Minkälaista tukea te voitte antaa sille, että teidän edeltäjänne saa oikeudenmukaisen pääsyn asiakirjoihin niin, että hän voi itseänsä puolustaa. Herra Borsch. <laughs> the second question, Mr. Florence, that is... Toinen kysymys, edustaja Florence. Siihen on erittäin vaikea vastata, koska minä noudatan tämän toimielimen lakeja ja toimin niiden mukaisesti. Senhän te ymmärrätte. Ja minulla on erittäin noloa. Tai en ainakaan varovasta ole sanoa jotain tästä tapauksesta. Olen jo alusta lähtien sanonut, että tässä, tässä on kyseessä eroaminen. Se merkitsee sitä, että eronnut henkilö täytyy korvata. Ja nämä kaksi henkilöä täytyisi pitää täysin erillään toisistaan. He eivät vaikuta toisiinsa. Ja voin vakuuttaa teille, edustaja Florence, että oveni on avoinna ei pelkästään teille, vaan kaikille mepeille. toimialani kuuluvissa kysymyksissä. Ei sen takia, että poliittisesti minulla olisi mukava tehdä näin, vaan sen takia, että näin on oikein tehdä. Olen ollut parlamentaarikkona 20 vuotta. Minä olen tottunut parlamentin valvontaan. Olen myös tottunut yhteistyöhön sen kanssa, koska olen itse parlamentaarikko. Meillä on brittijärjestelmä, jonka mukaan ministerit ovat myös parlamentaarikkoja. Minä pidän siitä, se merkitsee sitä, että samalla pitää olla aina var- varpaillaan ja testata sitä, mitä ehdottaa parlamentissa. Kun puhutaan tupakkadirektiivistä, Kaikki odottavat tätä myös ihan uskottavuuskysymyksenä. Sillä jos jotkut uskovat, että se mitä on tapahtunut pidentää tätä direktiivin täytäntöönpanoa, niin tietysti sitten yhteispäätösmenettelyn osallistujien täytyy tehdä päätökset. Minä missään tapauksessa ainakaan aio heikentää olemassa olevaa direktiiviä. Kiitos ja sitten Dagmar Roth-Berendt. Kiitokset. Kaksi asiaa eläinten hyvinvoinnista. Ensinnäkin olette tuota samaa mieltä kanssani siitä, että olemassa oleva kosmetiikkalainsäädäntö, se on toimeenpantava ilman mitään muutoksia sellaisenaan ja että tämä viimeinen osa siitä äh, astuu voimaan ensi vuoden maaliskuussa. Toinen asia liittyen eläinten kuljetuksiin. Me saimme vakuutuksen kahdelta teidän edeltäjänne, että eläinten miten kuljetusaikoja tarkistettaisiin, että me saisimme lainsäädäntöehdotuksen siitä. Voisitteko te sitoutua siihen, että me saamme tästä todellakin lainsäädäntöä, siis eläinten kuljetusten ajoista? Kiitos. Ja kuten tavallista, lyhyt ja ytimekäs. Thank you, Mrs. Roth, uh, On the first... Kiitoksia, edustaja Roth, No, kosmetiikkalainsäädäntö ja eläinten hyvinvointi. Olen siitä jo sanonut, että tämä on niin työläs prosessi, kun lainsäädäntöä viedään läpi. Siihen on syynsä, koska nämä, tämä laki ei sovellu pelkästään Saksassa tai Maltalla, vaan koko mantereella. Ja sitten kun laki menee läpi, siinä on siirtymäkausi myöskin, niin silloin pyritään keksimään jotain, jolla voidaan välttää sen täytäntöönpano. Minusta se ei ole oikein. Heti kun laki on hyväksytty, niin pyritään löytämään ratkaisu, jonka avulla poikettaisiin siitä. Minusta ei ole oikein tehdä niin. Minun mielestäni lain tulisi tulla voimaan aivan kuten neuvosto ja parlamentti ovat jo päättäneet. Meidän tulisi valvoa kielon vaikutuksia, koska täällähän kaikki tehdään vaikutusanalyysin pohjalta myös täytäntöpanon jälkeen. Ja sitten lisäisin myös toisen syyn. Jos näin ei tehdä, niin teollisuus ei koskaan pyri löytämään vaihtoehtoisia testausmenettelyitä kosmetiikassa – englanniksi. Sanotaan, että tarve on keksintöjen äiti. Jos keksintöjä tarvitaan, niin kyllä ratkaisut sitten löytyvät. Eli kyllä kielon täytyy tulla voimaan maaliskuussa 2013 eläinkuljetuksista. Olen tottunut siihen, että lupaukset palautuvat boomerangena takaisin. En halua, että minua heitetään tällä boomerangella. Mutta ehdottomasti aion katsoa sitä, mitä tehdään muiden kanssa ja katsoa, mikä on tuo vaikutusanalyysi. Mutta voi luvata kuitenkin, että parannellaan näitä sääntöjä. Kiitokset ja sitten vielä Richard Seba. Kiitos, kiitos viimeisenä. Äh, puhujana haluaisin sanoa, että te olette täällä todellakin tehneet vahvan esiintymisen. Olette hyvin älykkäällä tavalla osoittaneet, että te haluatte ja tulette toimimaan perusoikeuskirjan pohjalta ja se on parlamentille tärkeintä. Tähän olette olleet myös ympäristöministeripoliittisen uranne aikaan. Minua kiinnostaisi, miten te tulette toimimaan nämä komission jäsenten kollegiossa, kun on kysymys ympäristökysymyksistä. Tuletteko te tukemaan näitä asioita silloin siellä? Toinen kysymykseni, miten te luotte konkreettiset suhteet parlamenttiin ja parlamentin ympäristövaliokuntaan? Tuletteko te kuulemaan meitä etukäteen ennen kuin te esitätte asioita? Ja miten usein tulette vierailemaan luonnanne? ja miten intensiivisesti pyritte ylläpitämään kontakteja meihin. Se on meille erittäin tärkeää tietää, että otatte Euroopan parlamentin vakavasti ja kuuntelette meidän toiveitamme, koska toimielinten välisissä puitteissa meillä ei ole aloiteoikeutta, mutta tuletteko te kuulemaan meitä ja millä tavalla te tulette suhtautumaan parlamenttiin? Kiitos. Tässä tulikin nyt sitten koko joukko kysymyksiä kompaktissa paketissa. Ja nyt sitten vastaus, olkaa hyvä, komissio. Of course, no person. Tietenkään kukaan järkevä ihminen sanoisi tänään tai minä todella vain, että en tule tänne kuultavaksi tai konsultoitavaksi. Mutta minun täytyy olla kyllä rehellinen teidän kanssanne. Käytän aikani mahdollisimman pitkälti niin, että säilytän tämän yhteyden ainoa todella demokraattisen elimen kanssa EU, jonka ihmiset ovat suoraan valinneet ja jolla on, jonka toimivalta on lisääntynyt Lissabonin sopimuksen myötä, mutta minä haluaisin vakuuttaa teidät jokaisen, ne jotka ovat samaa mieltä kanssani, ne jotka ovat eri mieltä kanssani, ne jotka puollatte sitä, että minusta tehdään komissaarina taas, jotka ovat hiukan epäröivämmällä kannalla. Haluan vakuuttaa siis teidät siitä, että tunnen oloni hyväksi täällä parlamentissa, koska olen itse parlamentin jäsen. Siinä se ero on. En nyt väitä, että komissaarit tai teknokraatit, jotka eivät ole koskaan ollut vaalikampanjassa ja jotka ovat käyneet koputtelemassa äänestäjien porteilla ja ovilla niin kuin minä, etteivätkö he pystyisi ymmärtämään ihmisten tarpeita. Se oli vähän sama kuin gynekologi ei tiedä mitään lasten syntymästä, koska ei ole koskaan ollut synty- synnytyslääkärinä. Mutta se seikka, että olen vastuullinen parlamentille ja olen myös parlamentin jäsen ja parlamentti valvoo toimintaansa. Antaa nyt pitämään pienen edun, jota minun pitää käyttää hyväkseni, jos me emme käytä tämän kuolla tai ignoroimme sen ei se ehkä alta niin paljon vaikuta, mutta jos todellakin on sitä mieltä ja tuntee, että on todella parlamentaarikko, jonka kansalaiset ovat jotakin tehtävää varten valinneet, niin kuin tätä mieltä minä olen, niin silloin se kyllä vaikuttaa, millaiset suhteet on parlamentti. Minä aina kerron kollegoilleni Maltalla, kun he sanovat, että kun he saavat tällaisia parlamentaarisia kysymyksiä, koska usein ne tehdään sellaista asioista, jossa parlamentti on heikko, ja voimme korjata tämän heikkouden tätä kautta, ja minä toivon, että nämä näkyvät myös käytännössä, mutta teidän sitten pitää päättää, jos hyväksytte minut, olenko täyttänyt jatkossa nämä mm, lupaukseni. Wir sind jetzt ans Ende der Fragerunde. Kiitoksia, Erkos äh, Borg. Olemme nyt luettelon lopussa. Ja nyt teillä on vielä loppupuheenvuoron mahdollisuus, minkä jälkeen Malcolm Harbour käyttää puheenvuoron. Teillä on viisi minuuttia puheaikaa. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä äh, sallivuudesta tänä kansainvälisenä kohteliaisuuspäivänä. Mielestäni vuoropuhelu oli hyvä. Kysymys ei ole siitä, että ollaan älykkäitä tai teräviä. Kysymys on siitä, että olen oma itseni. Ja täytyy kyllä todeta, ja uskokaa minua kun sanon, se mitä näette, sen saatte. Mitä salaisuuksia ei ole, Olen yrittänyt vastata näihin kysymyksiin mahdollisimman kattavasti. Antakaa anteeksi mahdolliset virheeni. Ehkä en voinut vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta kolme, kolme viikkoa asettaa omat rajansa. Olen ymmärtänyt sen, mitä näillä kysymyksillä on ajettu takaa. Täällä ei ole keskusteltu mistään yleisistä asioista, niin kuin usein tehdään ulkoasian valiokunnassa vaikkapa, vaan tämä on todella ihan todellisuutta. Ja parlamentaarikot kaikkialla maailmassa, jos he täyttävät nämä velvollisuutensa niin kuin heidän pitäisi, heillä on aina suora yhteys vaalipiireihinsä. Minulle sanottiin, että kun esitämme ehdotuksen, niin sitä on myös tarkasteltu parlamentissa, jota nähdään vaikutus teollisuuden alaan. Me emme ole ihmisiä ilman vastuuta. Olen aivan samaa mieltä tästä kommentista. Ja joka kerta kun tapaamme, jos minut valitaan, niin minulla on myös ilo teitä palvella. Ja aion aina muistaa tämän kommentin. Eli kun parlamentti päättää jostain, niin sen takana seisoo myös demokraattinen vastuu suhteessa miljoonin ihmisiin. Ja täytyy ottaa huomioon myös muita asioita, joita perinteisesti ei yhdistetä itse parlamenttiin. Minun tavoitteenani, niin jos minut valitaan, on ensinnäkin esittää kunnianhimoinen tupakkaehdotus tammikuussa. Toiseksi lupaus, jonka pidän aion noudattaa maaliskuun 2013 eläinkoe määräaikaa kosmetiikassa vuoden 2013 puoleen välissä aion esittää ehdotuksen kloonauksesta, jossa ajetaan huomioon eläinten hyvinvointi ja neljänneksi, ja tämä on kaikkein vaikein osa. Aion investoida yhä enemmän parempaan täytäntöönpanon. Toivottavasti olen onnistunut osoittamaan, että ihan varhaisesta poliittisesta urastani lähtien Maltalla liityin kansalliseen puolueeseen 17-vuotiaana. Olen ollut jatkuvasti puolustamassa eurooppalaista ajatusta sekä hyvinä että huonoina aikoina. Ja noudatan täysin avainasemassa olevia eurooppalaisia arvoja mukaan lukien syrjimättömyysperiaatteen. ja odottamaan läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Kiitoksia kovasta, kiitoksia kohteliaisuudestanne ja toivottavasti meillä on mahdollisuus työskennellä lähitulevaisuudessa yhdessä. Thank you very much. Kiitokset, äh, herra Borsch. Ja nyt sitten Malcolm Harbour. Well, thank you very much indeed, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää vielä uudestaan ympäristövaliokuntaa ja teitä puheenjohtajana siitä, että minun valiokuntani jäsenet pystyivät osallistumaan varsin tärkeällä tavalla tähän kuulemiseen. Mielestäni se oli tärkeää, koska me otamme kuluttajavastuumme varsin vakavissamme. Haluaisin vain hiukan äh, tarttua siihen, mitä herra Bos aivan alussa sanoi, kun hän puhui salkusta, jota hän nimesi tavallaan Eurooppa-kentällä. Ja mielestäni katoitte valtavasti eri aloja tänä iltapäivänä. Annoitte paljon ajateltavaa kokouksiimme jatkossa, mutta sanoisin kuitenkin, että olette esittäneet, tehneet myös monia tärkeitä sitoumuksia meille, ja jos teidät hyväksytään, me tulemme muistuttamaan näitä. Ja te olette suorassa yhteydessä parlamenttiin, ja me pidämme kiinni näistä sitoumuksista, joita te, jos paljon näin päättää, mutta sanoisin vielä teille, puheenjohtaja, että Tämä oli erittäin hyvin järjestetty kuuleminen. Pystyimme käsittelemään monia kysymyksiä, jotka eivät liity pelkästään IMKO ja muiden valiokuntien toimivaltuuksiin, mutta myös muihin kysymyksiin aika lyhyessä ajassa. Kiitoksia siis tästä. Ja vielä hallinnollisesta kysymyksestä haluaisin kutsua kaikki koordinaattorit sisäma- sisämarkkinavaliokunnassa tapaamaan salissa 6 Q2 vartija kuusi, kun me analysoimme tätä kuulemista, ja minä voin sitten välittää nämä tulokset ympäristövaliokunnan koordinaattorille kello seitsemän. Kiitoksia siis vielä kerran. Mielestäni tämä on ollut todella tärkeä työ, jota yhdessä tänä iltapäivänä olemme tehneet. Kiitos. Malcolm Haber. Kiitokset Malcolm Haber. Minä haluaisin lopuksi sanoa, että tämä on ollut hyvä iltapäivä. On ollut eh, te olette täällä tänään äh, esiintyneet hyvällä tavalla, herra tohtori Borsch. Ja varsinkin ottaen huomioon, miten vähän aikaa teillä oli valmistautua. Nippanappa kolme viikkoa ja siitä huolimatta olette kyenneet vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Olette osoittaneet, että te olette äh, ammatillisesti pätevä, mutta että te olette myös äh, persoonallisuus. Se, mikä tänään ehkäpä onnistui hyvin, oli se, että tapaus John Daly, jonka kanssa me teimme muuten erittäin hyvää yhteistyötä, ja hän oli aina tervetullut joukkoomme, ja jota myös arvostettiin täällä paljon, että me onnistuimme pitämään nämä kaksi asiaa erillään toisistaan. Mutta täällä on tänään myös sanottu se, että hän saisi oikeudenmukaisen pääsyn asiakirjoihin niin, että tämä asia saataisiin vietyä päätökseen reilulla ja oikeudenmukaisella tavalla. Te olette käsitelleet tänään hyvin paljon ammatillisia asioita. Meille on hyvin tärkeää, että me saamme tämän tupakkadirektiivin ja käsittelitte myös muita asioita. Me tulemme pitämään kiinni teidän sanastanne. En tässä nyt lähde etukäteen teidän arviotanne tekemään, mutta joka tapauksessa, jos teidät valitaan, teistä tulee 500 miljoonan asukkaan komission jäsen. Ja kaikkein tärkeintä, mitä näillä ihmisillä on, on heidän terveytensä. Ja tämä on hyvin äh, arkaluonteinen asia, sektori ja tähän liittyy hyvin suurta vastuuta. Ja minä kiitän teitä vielä hyvin paljon tästä reilusta kuulemisesta, kohteliaisuudesta tänä kohteliaisuuden päivänä, johon herra Panjo jo tänä aamuna viittasi. Niin, lopuksi vielä äh, hyvin paljon kiitoksia ja haluaisin eh, kiittää myös 15 eh, eri eh, osastoa, jotka hyvin lyhykäisessä ajassa onnistuivat järjestämään tämän kuulemisen. Ja mitä tulee sitten ympäristövaliokunnan koordinaattoreihin, niin me tapaamme kello 19.2Q2, eli tässä samassa salissa, ja teemme sitten arviomme. Joten koittakaapa palautua siihen mennessä ja muille, jotka äh, sitten pääsevät vapaalle, niin mukavaa illan jatkoa. Kiitos. Kiitos.